Iniziamo. No niin, aloitellaanpa. Buon pomeriggio a tutti, diamo inizio. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Aloitetaan valiokunnan kokous. Ensinnäkin haluaisin ehdottaa pientä muutosta esityslistaan. Nämä kollegamme Iratse Garcia Perez, joka vastaa näistä maataloustuotteiden äh, laatu ja niin edelleen. Ja sitten Kapula Santosin asia, jotka molemmat ovat huomisen esityslistalla. Heidän on molempien lähdettävä aikaisemmin, joten ehdotan, että muutamme järjestystä niitä huomenna aloitamme kohdilla 11 ja 12 esityslistalla. Ja tämän jälkeen jatkamme sitten esityslistan mukaisesti. Kiitoksia. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Muistutan teitä siitä, että tämä päivän kokous menee nettiin ja kuten tiedätte, mietintöluonnokset yömpeitä koskien ja niitä koskevat parlamentin vastaesitykset esitellään 18-19 kesäkuuta Tarkistusten jättämisen määräaika, kuten koordinaattorinen kanssa on sovittu, on 9. heinäkuuta kello 12 koskien näitä suoria tukia ja YMP-rahoitusta. Sen sijaan tämä maaseudun kehitystä koskevat tarkistukset olisi annettava 10. heinäkuuta mennessä kello 12, eli tuolloin raukeaa joka umpeutuu määräaika tarkistukselle. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tarkistukset on tehtävä komission ehdotukseen eikä esittelijöiden ehdotuksiin. Onko kaikki selvää? Hyvä, kiitoksia. Sitten mennään eteenpäin kohta kolme. Tutkimuksen esittelyaiheesta, miten parantaa maatalousalan kestävää kilpailukykyä ja innovointia. Toivotan tervetulleeksi asiantuntijamme, professori Janet Dwyer. Hän on toinen johtaja CCRIssä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sitten Alan Buckwell, professori Alan Buckwell, hän on jo usean kertaan vieraillut valiokunnassamme. Robert Dwyer esittelee tutkimuksen ja herra Bakwell sitten vastaa kysymyksiinne. Nyt annan teille puheenvuoron. Tervehdin täällä myös pääsihteeristön edustaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, good afternoon, everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos, että saimme kutsun parlamenttiin. Tämä on ensimmäinen vierailuni täällä Onhan se jotain moista. Odotankin keskustelua ja raportointia tästä raportista kovasti. Puhun noin 20 minuuttia. Sitten toivottavasti on keskustelu. Haluaisin lyhyesti käsitellä tutkimuksen asiayhteyttä ja sen pyrkimyksiä. Käsittelemme lyhyesti lähestymistapaamme aikataulua ja yhteistyötä tehneitä asiantuntijoita. Sitten puhumme päälöydöksistä perustuen aika paljon siihen, miten on arvioitu olemassa olevia kokemuksia YMPn politiikoista. Sitten arvioimme reformiehdotuksia tässä mielessä ja sitten lopuksi suosituksia. Ja painottaisin, että nämä ovat luonnoksia tässä vaiheessa, koska ei ole vielä ollut mahdollisuutta keskustella näistä asioista teidän kanssanne ja toivomme, että tästä kokouksesta saamme apua suositusten täsmentämiseen. Joten innolla odotan sitä, miten, mitä vastakaikua täältä tulee. Asiayhteys, jossa tutkimus tehtiin. Nämä ovat siteerauksia. Ensimmäinen on komission omasta tiedonannosta, mikä rooli YMPn reformilla on. Ja tässä yhteydessä sitten kestävä kilpailukyky, termi, sustainable competitiveness, tuli esille. Se täällä varmasti tuli ensimmäisen kerran virallisessa asiayhteydessä esille politiikan tulevana suuntana. Ja on mielenkiintoista, että tässä lausunnossa konteksti, jossa kestävää, kestävyyssanaa käytetään, liittyy läheisesti EUn maaperäisten resurssien hallinnointiin. Toinen siteeraus on komissiaisen Chiolosilta yhdestä hänen puheestaan, saattoi olla silloin kun hän esitteli lainsäädäntöehdotuksen parlamentille, jossa hän jälleen yhdistää elintarviketurvallisuushaasteen, mutta myös suuret globaalit ympäristölliset haasteet joita Euroopan maatalous tulevaisuudessa kohtaa. Ja sitten kolmanneksi painotetaan kovasti sitä, että alueellinen tasapaino pidetään yllä. Ja tästä saamme tavoitteen varmistaa, että tulevaisuudessa Eurooppa, Euroopassa on aktiivista viljelyä. Että yritetään varmistaa se, että maaseutu, mais, maaseutumaisemaa hallinnoidaan aktiivisesti kautta linjan. Pyrkimyksenä oli ottaa tämä komission tavoite käsittelyyn ja arvioida, että missä määrin nykyiset ehdotukset näyttävät todennäköisesti johtavan näihin tuloksiin perustuen siihen, että käsittelemme sitä, mitä politiikkavälineistä on tähän asti opittu ja niiden saavutuksista. Ja mietimme myös sitä, että mitkä ovat perustelut muutokselle, muutoksen konteksti ja tulevat haasteet eikä käsitellä pelkästään YMPtä itsessään, vaan myöskin muita politiikkalohkoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa YMPn kanssa ja joilla on merkitystä kestävän kilpailukyvyn haasteen kannalta. Loppujen lopuksihan on tarkoitus tukea komissiota ja parlamenttia lainsäädäntöehdotuksen käsittelyssä. Ihan lyhyesti käytetyt menetelmät, dokumenttien arviointia sekä Euroopan että monien jäsenvaltioiden tasolla. Yritettiin valita maita, jotka edustivat sekä etelä- että pohjoista, vanhoja ja uusia jäsenvaltioita, suuria maita, suuria bruttomaksajamaita, myöskin nettosaajia ja pieniä maita, kuten me sisoja. Sen lisäksi oli tapaustutkimuksia koskien elementtejä uudessa ehdotuksessa, joita on ehkä vähemmän tutkittu kuin joitakin pääosatekijöitä, ja keskityttiin näihin uusiin ehdotuksiin erityisesti paketissa riskinhallinta, toimi, jota niin kutsutun terveystarkastuksen yhteydessä esitettiin sitten lisäarvoon keskittyminen, joka näyttää tulevan vahvasti esille uusissa kakkospilarin ehdotuksissa. Ja koko käsite siitä on, pyritään integroidusti tuloksiin. Tässä on kokemuksia maista, joissa on pitkä kohesiohistoria, kohesiorahoituksen historia, että toimitaan integroidulla tavalla monentasoisia rahastoja, monentasoisia toimia paikallisella tasolla. Tutkimus kesti joulukuu 2011, huhtikuun 2012 menne, me asti Siinä oli kautta jäsenvaltioiden sidosryhmiä. Saatte tunnistaa, että tunnistaa näitä nimiä. Haluttiin varmistaa, että on asiantuntijuutta mulle sekä uusista että vanhoista jäsenvaltioista tässä tiimissä. No, alussa halusimme olla hyvin selvillä siitä, mitä komissio tarkoittaa käsitteillään sen omissa ehdotuksissa. Ja tässä mielessä komission tarkoittamassa mielessä tämä termi kestävä, sitä käytetään usein sanoen, että tässä kunnioitetaan ympäristöä, suojellaan ympäristöä, luonnonvaroja ja pidetään yllä ympäristön laatua, jotta saadaan siitä pitkän tähtäimen etua maataloudelle. Kilpailukyky on myös mielenkiintoinen, koska sitä ei välttämättä käytetä sillä tavalla kuin jotkut kansantaloustieteilijät termiä käyttäisivät. Mielestäni tässä on yhteys sen välillä, että pidetään yllä maanviljelyn elinkelpoisuutta koko Euroopan alueella, eikä pelkästään tueta kaikkein tehokkaimpia ja vaikuttavimpia maatiloja ja unohdettaisiin muut. Sitten innovaatio tulee esille aina uudelleen eri osissa ehdotusta ja liittyy tähän laajempaan asiayhteyteen innovaatiounionista. Se on tämä avainmekanismi, jolla saadaan muutos maanviljelyksessä vaiheittain, että se tulee paljon kestävämmäksi, niin että se pystyy hoitamaan tämän ilmastonmuutoksen turvallisuuden tuplahaasteen. Ja tässä mielessä sosiaalinen, ympäristöllinen, taloudellinen, kaikki tulevat yhteen osaksi tätä visiota. Kun katsotaan nyt saatuja kokemuksia, olemme tehneet sen johtopäätöksen, kuten varmaan voitte hyvin kuvitella, että molemmat politiikan pilarit ovat suoraan vaikuttaneet kestävään kilpailukykyyn Euroopan maataloudessa. Mutta jos ajatellaan, että miten ne toimivat, näytön perusteella voidaan sanoa, että pilari ykkösen vaikutus, se ovat siis suorat tuet ja markkinatoimet, niiden vaikutukset ovat yleisempiä luonteeltaan kuin spesifejä ja ne ikään kuin ovat taustalla ja tukevat maatalouden toimintaa aika sellaisella tavalla, joka ei ole niin kohdennettu mieluummin kuin, että se mahdollistaisi transformaation siinä mielessä, että miten siitä keskustellaan yleensä retoriikassa ehdotuksissa. No, jos sitten verrataan Pilari kakkosen mekanismeihin olemassa politiikassa, niillä on paljon enemmän potentiaalia siihen, että se tukisi että ne politiikat tukisivat tavoitteita aktiivisesti, ei ole pelkästään kohdennettuja tavoitteita, joilla pyritään kilpailukyvyn tuottavuuden parantamiseen, vaan on myös mekanismeja, joilla voidaan nimenomaan suunnata ympäristöllisiin ja sosiaalisiin yhteiskunnallisiin eh, hyötyihin ja maatalouden monitahoisuuteen. On kuitenkin myös ongelmia siinä, miten maaseudun kehittämisohjelmat toimivat tällä hetkellä, ja tätä olen tutkinut monta vuotta ja hyvin tunnen, että mikä ero on siinä, että mitkä ovat Pilari kakkosen toimien tavoitteet ja mitä käytännössä on pystytty saavuttamaan tähän mennessä. On ongelmia siinä, että kehittämisohjelmat eivät aina tasaa ota huomioon tasapuolisesti monia tavoitteitaan usein näkee tai joskus näkee, että kaksi osaa ohjelmasta toimivat vastakkaisiin suuntiin. On monia kohtia, joissa suurin osa rahoituksesta on aika kohdentamatonta. Esimerkiksi ottaisin investointia kun tässä esimerkiksi monissa maissa. Ja että kohdentamattoman avun vaara on se, että saadaan vähän lisäarvoa. Ei kovinkaan paljon mitään uutta, ei mitään paljon sen enempää kuin mitä olisi muutenkin tapahtunut. Suuri osa Pilari kakkosen ongelmista eivät kuitenkaan liity tämän kehyksen äh, kehyksen rakenteeseen, vaan tulosten aikaansaamiseen paikallisella tasolla ihmiset miettivät kovin tarkasti sitä, että mitä rahoilla halutaan saavuttaa. Ja usein näin ei kuitenkaan tapahdu. Halutaan painottaa, että varmistetaan, että rahaa käytetään, mutta se itsessään ei ole mikään tavoite tai tulos. Tässä vain muutamia esimerkkejä hankkeista, joissa mielestäni on hyvää oppimisprosessia meneillään. Ne ovat innovatiivisia, kestäviä tapoja kehittää maa, maataloutta Pilari kakkosen puitteissa. Hyvin menestyksekkäitä koulutus, koulutustoimia, tiedon tason kohottamisen toimia, niin että ymmärretään ympäristöllisiä asioita ja pystytään ajattelemaan, että miten maaseudun luonnonvaroja voidaan hallinnoida. Koko tämä monifunktionaalisuuden näkökohta, mitä se voisi sitten tarkoittaa tilalle ja sille toimintasuunnitelmalle. Monitahoiset edut investoinneista. Siellä alhaalla on luomutila, jossa käytetään työvoimana ihmisiä, joilla on oppimisvaikeuksia, tarjotaan ympäristö-, sosiaalisia ja taloudellisia etuja yhdessä paketissa. No, en käsittele tätä kuitenkaan enempää, menemme eteenpäin. Jos ajatellaan, että miten saadaan tuloksia kestävässä kilpailukyvyssä aikaan, erityisesti ajatellaan innovaatioita, niin johtopäätöksemme on se, että on monia tekijöitä, ohjelmissa, jotka eivät anna kannusteita innovaatioihin. Niiden myötä on vaikeampi innovoida. Ja ehkäpä suurin näistä on se, että näyttäisi olla vastahakoisuutta riskinottamiseen Euroopan rahoilla, mikä on sinänsä ihan kehuttavaa. Mutta jos sitä ajattelee, niin privaat, yksityissektori investoi maatalouteen ja investoi hyvin varovasti ja se tarkoittaa, että he ovat taipuvaisia olemaan vastahakoisia innovoimaan, pit, investoimaan pitkällä aikavälillä, jos siitä tulee välitöntä hyötyä lyhyellä aikavälillä. Ja ehkäpä he ovat haluttomia investoimaan uusiin asioihin, joihin liittyy muutos tai tapa tai muuttaa ajattelutapojamme äh, haasteista maataloudessa tulevaisuudessa, jota voi kysyä, että mitä julkisilla rahoilla voidaan tehdä sellaista, mitä yksityisrahoitus tekisi joka tapauksessa. Ja kun tarkastellaan näitä ohjelmia, niin usein ne eivät tee mitään muuta kuin mitä pankitkin voisivat tehdä, koska ollaan huolissaan riskienotosta. Sitä, että saadaan enää lupia, ollaan huolissaan legitimiteetistä toimissa, siitä mihin voimavaroja käytetään. Ja se on ongelma, jota, jota täytyy käsitellä tulevaisuudessa jollain tavalla, jos haluamme rohkaista muutokseen paikallisella tasolla. Monet hyvät ideat eivät koskaan pääse kukoistamaan, koska ne eivät pääse tämän sääntöviidakon läpi, joka maaseudun kehittämisen rahoittamista säätelee. Myöskin mielestäni ihmiset tekevät spesialisoitunutta työtä tarjo, tarjontaketjussa, toiset käsittelevät ympäristöllistä kestävyyttä, ehkäpä ei ole vuoropuhelua tarpeeksi eri intressien välillä ja mitä se tarkoittaa ei välttämättä saada sopimaan yhteen hyvin kokonaisresurssien käyttöä tasapainoisia tavoitteita kohti. Kun tutkimme muiden politiikan osatekijöiden kattavuutta ja vaikuttavuutta, jotka vaikuttavat maatalouden innovaatioihin ja kestävään kilpailukykyyn, tutkimus ja tuotekehitys, äskeinen toimipaketti maitoalalle, eurooppalainen innovaatiopolitiikka sekä tuotteiden laatupolitiikka ovat suuressa määrin relevantteja tavoitteiden kannalta, mutta niitä ei ole otettu mukaan ympin prosessiin kovin paljon ja tätä pitää parantaa. Ja loppukommentti koskee oikeastaan keskustelun luonnetta, jota YMPstä käydään. Meidän mielestämme, meidän näkökulmastamme on paljon potentiaalia ja intressiä käyttää pilari kakkosta näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Mutta keskustelu on keskittynyt melkein kokonaan pilari ykköseen, ja se aiheuttaa sen mielestäni, että joskus se estää rakentavan keskustelun siitä, että miten parhaalla tavalla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Joitakin esimerkkejä jälleen en käytä niihin aikaa, koska en halua pitkittää tätä liiaksi. Kun katsotaan sitten näitä uusia ehdotuksia, nämä kaikki johtopäätöksiä, kun uusia ehdotuksia on arvioitu. Pilari ykkönen itsessään, koska siinä on kyse tulotuesta ja kasvavassa määrin sillä pyritään muihin tavoitteisiin, mutta se on tällainen taustalla oleva elementti maatalouden tulevaisuuden Se ei ole mikään muutosta aiheuttava mekanismi luonteeltaankaan. Ja sen vuoksi tuntemuksemme on se, että sillä on oma osansa maatalouden alueellisen tasapainon ylläpitämisessä, jos nyt tutkitaan tarkasti, että miten maksut jakautuvat ja miten niillä mahdollisesti saavutetaan tavoitteita, mutta on myös tärkeitä horisontaalisia mekanismeja ensimmäisen pilarin sisässä, jotka otamme esille raportissa, jotka mielessäni ovat tärkeitä erityisesti maatalouden neuvontapalvelut, että se potentiaali, mikä sillä olisi suurempaan rooliin tulevaisuudessa, se voisi mahdollistaa, että ihmiset voisivat päästä kestävään kilpailukykyyn maaseudulla. Sitten koko keskustelu täydentävistä ympäristöehdoista siinä, ja vihertämisestä. Tietysti, jos ne ovat mukana uusissa ehdotuksissa, niin se vaikuttaa myös kestävyyteen. Palaan jälleen tähän kohtaan, että mielestäni pilari kakkosessa on paljon potentiaalia ja ehdotusluonnoksissa on paljon positiivista jo tässä mielessä kun nykytilanteesta halutaan eteenpäin ja halutaan rohkaista positiivisia vastauksia kestävän kilpailukyvyn haasteeseen tulevaisuudessa. Otamme esille innovaatiokumppanuuslähestymistavan potentiaalin, tämä paljon laajempi tuki, jota on saatavilla kaikilla monenlaiseen yhteistyöhön, jolla rakennetaan siltoja kapealaisten intressien ja muiden välillä, niin kuin mainitsin aiemmin. Ja leader-kokemuksiin perustautuminen se ikään kuin nykyisellä ohjelmakautella oli menettänyt puhtiaan. Positiivinen kehys maaseudun kehittämiselle ei riitä yksinään varmistamaan, että tulokset ovat kestäviä tai, tai kestävän kilpailukyvyn mukaisia. Ehkä täytyy enemmän painottaa sitä, että miten kavennetaan eroja, eroa tulosten ja puheiden välillä. Haluaisimme nähdä, että synergiat paranevat YMPn ja muiden asiaan liittyvien politiikkalohkien välillä. Ehdotuksessa on uutta logiikkaa, jos verrataan tämän reformin elinkaareen aiemmin. 92 reformeista ihan viimeaikaisiin terveystarkastusreformeihin ollaan oltu sellaisella reitillä, jossa on irrotettu tukea tuotannosta ja pilari ykkösestä pilari kakkoseen. Nyt on tulossa reformipaketin myötä muutosta tässä, koska ajatuksena tässä on paljon enemmän oikeudenmukaisuus ja reiluus. Uusien jäsenvaltioiden välinen oikeudenmukaisuus ja myöskin maksujen oikeudenmukaisuus jäsenvaltioiden välillä. Siitä on tulossa hyvin hallitseva asia uudessa paketissa. Voisi kysyä, että jos tarvitaan uudelleenjakoa, onko meillä selvät kriteerit että miten uudelleen arviointiin pitäisi tapahtua. Ja sitten mitä kussakin pilarissa tapahtuu. Siinä mielessä on selvää, että jos vanhassa mallissa pilari ykkösessä oli kyse tuki, tulotuesta ja no tietysti myös hintakompensaatiosta aiemmin, mutta sitten tuli tulotuki. Ja sitten maaseudun kehittäminen oli pilari kakkosessa paketissa nähdään osatekijöitä maaseudun kehittämispotentiaalista molemmissa pilareissa myöskin. Tulotuen elementtejä molemmissa pilareissa voi esimerkiksi siteerata pilari ykkösen nuorten viljelijöiden tukemisen, joka saattaisi olla maaseudun kehittämistä ja kestävää kilpailukykyä. Voisi sanoa, että riskinhallintotoimet pilari kakkosessa ehdotuksessa ovat enemmänkin tulotukea luonteeltaan ainakin tällainen turvaamistoimi. Mutta kaiken kaikkiaan Tästä rakenteesta olemme sitä mieltä, että se on johdonmukainen uusi malli, mutta olemme huolissamme, että se ei riitä siihen, että saavutetaan tällainen vaiheittainen muutos, josta komissio on puhunut, kun se nämä ehdotukset esitteli. Esitämme joitakin suosituksia ja niistä keskustelisin mielellämme, mielelläni tänään ja kuulisin teidän mielipiteenne niistä. Minulla on sellainen tunne, että kun keskustellaan YMPn tulevaisuudesta ja painotetaan kovasti ensimmäistä pilaria, ja mikä vaikutus on sillä, että ykköspilarin sisällä siirretään rahaa alueiden, sen valtioiden erityyppisten tilojen välillä, niin pilari kakkonen, maaseudun kehittäminen ikään kuin häviää keskustelusta ja mielestäni on, se on kuitenkin tärkeää tulevaisuudessa ja se on hyvin tärkeä osa tulevaa kestävyyttä ja sopeuttamista. Ja tästä syystä ehdotamme, että ehkäpä jos jäsenvaltioilla olisi johdonmukaisempi tapa arvioida pilari kakkosen arvoa tässä paketissa, niin se auttaisi siinä, että keskitytään siihen, että tulevaisuudessa se olisi tehokkaampi. Ihan liittyen siihen laadin tällaisen kaavion, että olisi minimikynnys YMP-maksuille. Ja jos se perustettaisiin 2010 maksuille, siinä on kaikkien jäsenvaltioiden maksut, näissä pylväissä. Sitten nuolet tulevat vasemmalta, että jos laitetaan kynnys sanoen, että olisi minimi 30 tai minimi 40 prosenttia koko budjetista, joka on käytetty maaseudun kehittämiseen, niin miten se vaikuttaisi. Ja kuten voitte kuvitella, se vaikuttaa kovasti vanhoihin jäsenvaltioihin. Niitä vaaditaan lisäämään koko YMPn rahankäytön osuutta maaseudun kehittämiseen. Ranska, Hollanti, Tanska, Belgia, jossain määrin yhdistynyt kuningaskunta. Tietysti jos rimaa nostetaan ylemmäs, niin tässä ovat ne useimmat jäsenvaltiot. Minulla on tästä se tunne, että tällä hetkellä uudet jäsenvaltiot, monet niistä, niillä on suurempi maaseudun kehittämisbudjetti kuin suorissa maksuissa ja suorissa tuissa. Ja puhutaan tulevaisuudesta niiden ja sen valtioiden kanssa samassa paketissa, jossa se maaseudun kehittäminen on vain pieni osa kokonaispakettia, eli sen vuoksi on vaikea keskustella siitä, että mikä näiden kahden pilarin rooli tulevaisuudessa on. No joka tapauksessa tämä ensimmäinen ehdotus, olen kiinnostunut kuulemaan reaktion siihen. Toisessa on paljon enemmän kyse oppimisesta, ja jos komissiolla on selkeät tavoitteet seuraavan reformin osalta, niin meidän mielestämme on hyvin tärkeää, että pitäisi mitata suoritusta tulevaisuudessa tavoitteisiin nähden, ja sitten pitäisi oppia läksyt ja tästä seurannasta vetää johtopä- anteeksi, tehdä johtopäätökset. Voidaan puhua politiikan keskivälin arviosta, jos näin voi sanoa. Paketissa yritetään monia uusia asioita, ja sen tuloksena mielestäni on tärkeää seurata tuloksia kun olemme arvioineet jäsenvaltiotasolla, mielestämme on tarve rakentaa kestävyyden suojatoimia pilari kakkosessa paremmin. Siis tietysti nyt tällä hetkellä paljon rahaa ei mene luonnon äh, pilaamiseen, mutta mieluummin haluan sanoa, että kun suunnitellaan investointia, niin ajatellaan jo silloin pitkän aikavälin kestävyyttä, ei laiteta rahaa sellaisiin, joka viiden, missä viiden puolen päästä ei ole järkeä, koska ajatella vaikka ympäristömuutoshaasteita niiden vuoksi ehkä. Myöskin olemme löytäneet erittäin hyviä esimerkkejä, joissa sidosryhmät on otettu mukaan, kun on yritetty auttaa siinä, että luodaan kriteerit avun kohtaamiselle, että varmistetaan, että se apu menee sinne, missä tarvitaan me kritisoidaan aika terävästi uusia jäsenvaltioita, että missä rahaa käytetään ihan vain first come first service periaatteella usein ja sitten mitä siitä saadaan tuloksena on hyvin vaikea yksilöidä loppujen lopuksi koska ei kohdenneta investointiapua niille sektoreille, jotka voisivat saada sitä eniten hyötyä. Ei etsitä niitä nimenomaisia paikkoja, joissa tukea eniten tarvitaan. Sanotaan, että tässä on ehdotuspyyntö investointiavulle tiloille, kaikki voivat hakea. Ja sitten sillä perusteella, että onko matsaava rahoitus, että voidaan käyttää tätä pääomarahoitusta vai onko hyvä liiketoimintasuunnitelma, ne olisivat ne kriteerit, joiden perusteella tukea annetaan, ja se nyt ei sinällään riitä varmistamaan komission tavoitteiden saavuttaminen. Suosittelemme myös parannettua koordinaatiota muiden politiikan osatietyyden kanssa, jotka ovat relevantteja. Norjaportissa käsitellään sitä yksityiskohtaisemmin. Toinen su- suositusryhmä pilaria yksi suorien tukien koskien enemmän kuin markkinatoimia. Haluamme vahvennetun roolin tila neuvontajärjestelmälle, koska se on tärkeässä osassa tulevaisuudessa, ei pelkästään uusissa jäsenvaltioissa, vaan kaikissa jäsenvaltioissa, joissa on suuria haasteita ympäristön ja luonnonvarojen hallintaan liittyen. Veden vähyys, myöskin maaperän pilantuminen ja niin edelleen ymmärretään näitä vaikutuksia ja todellakin laaditaan menestyksekkäitä strategioita haasteiden kohtaamisen tulevaisuudessa on olennaista. Ja mielestämme neuvontajärjestelmän äh, äh, kattavuutta täytyy laajentaa. Tästä tehtiin arviointi muutama vuosi sitten ja todettiin, että se saavuttaa vain vähemmistön viljelijöistä ja keskityttiin ihan perusvaatimuksiin täydentävissä ympäristöehdoissa ja mielestäni täytyy mennä pidemmälle. Jos ajatellaan vihertämisehdotuksia ehdotuksia pilari ykkösessä, niin ei ole kovin selvää, että mistä on sovittu tai sovitaan, mutta odotamme, että tulee pelivaraa jäsenvaltion tason poikkeuksille siinä, miten toimia käytetään tar- tarkasti ottaen, jos näin on. Haluaisimme, että jäsenvaltiot joutuvat selittämään tekemänsä vaihtoehdot pilari ykkösen vihertämistoimista, maksuista, että, että asiaa voidaan seurata ja läksyt oppia. Suuri kysymys sitten, mitkä ovat kriteerit tulevaisuudessa pilari ykköselle? Miten tukea pitäisi jakaa jäsenvaltioiden kesken ja kautta? Ja jos molemmista pilareista tulee samanlaisia, niin pitäisikö olla samanlaiset kriteerit myöskin tuen jakamisesta? nimenomaisia ehdotuksia Pilari kakkoselle. Tarvitaan jotain, jonka myötä voidaan mahdollistaa se, että maksajavirastot ja hallinnot jäsenvaltioissa pystyvät tuntemaan, että kyse on muutoksesta, mahdollisemmasta, ei ole kyse pelkästään pääomarahoituksen tarjoamisesta ihmisille, jotka investoisivat joka tapauksessa. Kyse on siitä, että yritetään toimia pitkällä aikavälillä, tehdä enemmän kuin mitä mahdollistaisi yksityissektorin rahoitus. Siinä tarvitaan huolellista suunnittelutyötä. Suosituksemme avulla saavutetaan enemmän, jos se jaetaan jonkinlaisen paikallisen strategian kautta, jossa paikallisella tasolla päätetään, mikä on tärkeää, ehkä joku viljelyn sektori tai alueellinen sektori, jossa yritetään saada yhteyksiä laatu tuotteiden laatuun, matkailuun, markkinointiin ja kaikenlaiseen kilpailukykytoimintasuunnitelmaan alueella itsellään. Ja jos nämä asiat tekee, niin niiden toteuttaminen vaatii aika pitkän aikaa ja se saattaa olla asia, joka ei kannusta itsessään. Jos tarvitaan enemmän kannusteita, rohkaista ihmisiä tälle, suuremmat yhteisrahoitusosuudet, enemmän joustavuutta toimissa, niin näitä esteitä voidaan ylittää, että saadaan nämä mekanismit toimimaan. Meidän mielestämme olisi hyvää. Tässä on haluttu enemmän ohjausta innovaatiokumppanuuteen, koska vertaamme sen liideriin sen alkuvaiheessa, jossa tuli aika paljon ohjausta komissiolta. Se oli aika tärkeää, että saatiin liider todellakin innovatiiviseksi toimintatavaltaan ehkä ei tarvita aivan samaa vaan mutta jotain sellaista, jolla voidaan inspiroida ihmisiä ja antaa heille visio siitä, että mitä uusien kumppanuuksien pitää saada aikaan enemmän kuin tähän asti. Olisi hyödyllistä. Jotta voidaan poistaa esteet innovaatioille, saattaa olla se, että rahoitussäännöt yhtenäistetään eri rahastojen kesken. Jos meillä on yhteinen strategiakehys rahastojen ohjaamisessa paikallisella tasolla, niin näyttää oudolta meistä, että maaseudun kehittäminen ja siihen liittyvä asetus, että siinä pitäisi olla tiukemmat säännöt rahojen käytölle kuin muissa rahastoissa, koska se ehkä estäisi rahojen käytön joustavasti. Sitten on suositus siitä, että poten mahdollisesti voidaan varmistaa, että keskitytään vahvasti tietoon, neuvotaan ja siihen, että annetaan ihmisille luottamusta in, investoida, innovoida paikallisella tasolla ja ehkäpä yritetään miettiä myös sitä, että täytyykö rajoittaa sitä, että missä määrin käytetään riskien hallinnointiin perustuen siihen, mitä olemme arvioineet raportissa. Tähänpä päätän. Toivon, että alustus oli hyödyllinen ja mielelläni kuuntelen kommenttinne. Kiitos. Molto bene, grazie, interessantissima Kiitoksia tästä erittäin kiinnostavasta alusta, alustuksesta. Sitten kysymykset. Täällä on useita kollegoita. Britta Remers ja sitten Dorfman. Ja, danke schön. Erst einmal ein äh, schönen Dank für die Vorstellung der Studie. Es waren interessante Aussagen. Kiitos tästä esityksestä. Tässä oli erittäin kiinnostavia näkökohtia. Kiinnostavaa oli, että julkiset varat, eh, niitä harvoin käytetään innovointiin. Mitä me voisimme yrittää paremmin? Meidän täytyy käyttää varoja tehokkaammin. M- miksei, miksi me voisimme sov- käyttää paremmin olemassa olevia varoja innovoinnin kannalta. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan alueita, niin viranomaisten kautta asetettaisiin kiintiöitä niin, että autettaisiin projekteja, joita ilman kannustamia olisi vaikea aloittaa. Tämä auttaisi uusien projektien aloittamista ja sitten siitä saattaa tulla rahoja takaisin ja sitten niitä voitaisiin taas investoida edelleen uusiin projektoihin. Olin iloinen kuullessani, että sanoitte, että ykköspilaria pitäisi tehdä paremmin tätä strategiaa tukevaksi ja että maatalouden neuvontaa pitäisi vahvistaa sillä, mitä informaation kulkua tulee eri sektoreilla – niistä voidaan tehostaa. Mutta ei ole mitään järkeä, että kaikki alueet toimisivat samalla tavalla, koska on alueellisia eroja, lähtökohtaeroja ja ne pitää kunnolla ottaa huomioon. Ajattelin myös, että meidän täytyy sopeutua, niin kuin muutkin rahastot ovat sopeutuneet. Meidän pitäisi mahdollistaa yhteisrahoitus paremmin, jos meillä on yhteisrahoitusvaihtoehtoja käytössä alueille, jotka ovat taloudellisesti heikkoja, niin sitten ne eivät jäisi sivuraiteille. Tämä mahdollistaisi rakenteelliset investoinnit ja maaseutu ei jäisi lapsipuolen asemaan. Tätä voitaisiin käyttää myöskin riskin puulaamiseen, jossa on osuustoimintayrityksiä tai muita kumppanuuksia yrity, yhteisyrityksiä, niin niitä voitaisiin käyttää projektien aloittamiseksi. Se vähentäisi riskiä ja projektien hyväksyttävyys kasvaisi. Sì, grazie signor Presidente. Danke für die Vorstellung dieser Studie, die ich ähm, sehr anregend empfunden habe. Kiitoksia alustuksesta. Mielestäni tutkimus oli hyvin kiinnostava. Mielestäni kun puhumme täällä YMP-reformista, niin pitäisi myös asettaa kysymys, että mitä sitten, kun tämä viedään läpi niin kuin se ehdotettu on, mitä on vuonna 2020? onko maatalous Euroopassa silloin kilpailukykyistä? Myötävaikuttavatko nämä toimet siihen, että saamme maataloudesta kilpailukykyisemmän? ja myötävaikutammeko siihen, että maatalous voi seisoa meillä jaloillaan vahvemmin, vai onko politiikka sitä varten, että seitsemän vuoden ajan saadaan joku tulotaso viljelijöille? Tämä kysymys esitetään liian harvoin. Ja itse asiassa liittyy siihen, että ensimmäisestä pilari, se liittyy tähän ensimmäisen pilariin ja Eli mitkä ovat maanviljelijöiden tulot kilpailukyvyn saamisen kautta? Teemmekö sen puolesta oikeastaan mitään? Puhutaan kestävästä intensi- intensiivisemmästä tekemisestä. Jos katsoo näitä ehdotuksia, niin kyllä tässä täytyy kysymyksiä esittää. Ääriesimerkki ehdotamme, että osa 7 prosenttia, 5 prosenttia, 10 prosenttia, mitä se nyt onkaan se prosenttiosuus maan pinta-alasta käytetään ekologisiin tarkoituksiin. Mikä on looginen seuraus? Eivät ne maanviljelijät niin tyhmiä ole, että antavat ne parhaimmat maatilkut, vaan vaikeimmat. Sitten tämä, mikä jää jäljelle, niin viljelijät eivät voi tehdä muuta kuin intensifioida. Vähemmän maa, viljeltävää maa, maata, joten intensifioidaan. Ja tämä, tämän brutaalein seuraus on se, että nämä voimaperäisimmät viljelijät, joilla on suurin intensiteetti työssä, he joutuvat ulkopuolelle näistä hyvistä tarkoituksista, koska he ansaitsevat rahaa joka tapauksessa, kun toimivat niin tehokkaasti. Onko silloin tavoite saavutettu? Totean ja olen täysin samaa mieltä kun vähitellen siirretään ensimmäisestä toiseen pilariin tukea, niin kuin nyt 20 vuoden ajan on koettu. Ja tehdään siitä laskelma siinä vaiheessa, kun ensimmäisessä pilarissa käytetään 10 prosenttia, sitten 70 prosenttia ja sitten puhutaan oikeudenmukaisuudesta jakamisessa ensimmäisessä pilarissa. Sekin periaatteessa ei voi toimia näin. Ja täytyy nyt kyllä kysyä, että onko tämä kaikki myötä vaikuttamassa maatalouden kilpailukykyyn. No, tässä toisessa pilarissahan tulee aina kysymys tai kritiikki esille. Myöskin tässä valiokunnassa toisella pilarilla on suuri riski siihen, että raha virtaa maataloudesta muille sektoreille. Näin tosiasiassa on ja mielestäni täytyy käsitellä myös sitä kysymystä, että koska jos nähdään, että kilpailukyvyn vahventaminen äh, toisen pilarin toimilla on periaatteessa oikein, mitä voidaan sitten tehdä, että tämä rahan virtaminen maataloudesta muille sektoreille voidaan pysäyttää niin, että toinen pilari toimisi äh, maatalouden hyväksi ja että se nähtäisi maatalouden piirissä hyväksyttävämpänä. Alberto Martin, poi Albert Kiitos Martin, sitten Albert Des. Ja, ich möchte mal einfach kritisch hinterfragen, weil äh, dieser Begriff... Kiitoksia, minä haluaisin esittää vähän kriittisen kysymyksen tästä kil... kestävän kilpailukyvyn käsitteestä käsite vähän inflaatiomainen, koska siinä sillä sanotaan mitä tahansa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Kuinka, kuinka tämä pitäisi edes sanoa? Ehkä se pitäisi määritelläkin Minulla on sellainen vaikutelma, että tässä on pyritty rohkaisemaan ja on pysytty puhuttu kilpailukyvystä maatalouden sisäpuolella, mutta mielestäni tässä olisi ajateltava nyt erityisesti kilpailukyvystä, jolla vahvistetaan maataloutta suhteessa kauppaan, eikä ainoastaan kilpailukyvystä maataloussektorin sisällä rakenteita muuttamalla. Ehkä tarvitsisimme toisenlaisen käsitteen. Tarvitaan lisää tuottoa maatalousohjelmista. Niiden olisi tehtävä lisätulosta. Sitten tästä ensimmäisestä pilarista on totta, että tämä on hyvin epäselvää, ei oikein kohdennettua, varat eivät ole hyvin kohdennettuja. Tämä on tällaista tulotukea ensimmäisessä pilarissa. tästä asiasta. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne, rouva, tässä. Ei puhuta riittävästi toisesta pilarista, ei ole riittävästi julkista keskustelua. Tässä on suuri ongelma. Euroopan unionissa on suurta epätasapainoa jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltion on voitava tehdä ehdotuksia tukeakseen ympäristöä toisen pilarin kautta. Mutta luulenpa, että tästä tulee yhä enemmän ongelmia jäsenvaltioille ja luulen, että komission ehdotus ei ole riittävä näiden epätasapainotilanteiden korjaamiseksi. Päinvastoin ne pahenevat. Sitten vielä täsmällisemmin riskihallinnasta toisessa pilarissa. Olen sitä mieltä, että tämä ei tarkoita yhtään mitään. Ei riskihallinta kuulu tähän toiseen pilariin. Tarvitaan toisia tapoja. Ei ollenkaan pidä ajatella, että toimittaisiin niin kuin tahtoon. tahtoo. Olen tehnyt laskelmia tässä. Minun mielestäni riskihallinta ei mitenkään kuulu tähän toiseen pilariin. Sitten olemme yhtä mieltä siitä, mitään tätä neuvoston neuvoantavaa roolia on vahvistettava, mutta missä ja mihin suuntaan, kuten sanoin alussa, ihmisiä on neuvottava, mutta mihin suuntaan, minkä tyyppistä maataloutta olisi rohkaistava ja millä keinoin. Mainitsette vielä yhden hyvin tärkeän asian. Meillähän on oikein esimerkillisiä ohjelmia – Harmi, etteivät ne niin ole komission ehdotuksissa. Sitten tukien rakenne toisessa pilarissa on olemassa neljä akselia. Onko tämä teidän mielestänne hyvä vai huono asia? Monissa jäsenvaltioissa näyttää siltä, että rahavarat varat jakaantuvat ja häviävät. Kiitoksia. Sitten Albert Ness ja sitten Nicholson. Kiitos ja kiitos raportin tutkimuksen esittelystä. Minulle ei vielä selvinnyt, että mikä tutkimuksen tavoitteena asetanta oli, koska tavoitteenahan oli lisää kilpailukykyä, kestävää kilpailukykyä. Nyt, kun olen kuullut tämän esityksen, siinä oli tärkeitä lausuntoja mukana, sanoitte, että toinen pilari on hyvä siihen, että saadaan saavutettua konkreettisia ympäristöetuja, mutta sitten piditte hyvänä kuitenkin sitä, että ensimmäisen ja toinen piraalin toimenpiteitä sekoitetaan. Eikä se ole kovin johdonmukaista ja haluaisin tähän vastauksen. Ja yk, sekään ei ole minulle selvää, että jos puhutaan kilpailukyvystä, niin tiedetään jo nyt. Ja tilintarkastuomioistuinkin on kritisoinut, että komission ehdotus joka tapauksessa johtaa liikaan byrokratiaan ja byrokraattinen rasite viljelijöille, sillähän on kilpailukyvyn kanssa tekemistä. Ja tähänkin haluaisin vastauksen kerran asti. Parlamentissa on päätetty, että vuoteen 2015 mennessä byrokratiaa pitäisi 20-25 prosentilla purkaa. Ja komissio sanoo, että tästä, tästä tulee melkein 20 prosenttia byrokratiaa lisää, ja se sovii yhteen. Eli tällainen komission ehdotus ei saa koskaan hyväksyntää, koska ei voi vaatia viljelijöiltä, että heidän pitää kantaa vielä enemmän byrokratiaa. 40 hehtaaria on tila minulla ja poika sanoo, että kaikki byrokraattiset byrokratiaan liittyvät lomakkeet täytyy päättää. Sitten maanantaina muut ovat lomalla. Minä olen siellä koko aamupäivän istunut ja täytin sen, mitä olen joutunut täyttämään lomakkeita jo aiemmin, jotta voidaan täyttää eurooppalaiset lomakkeet. Enkä haluaisi, että tulevaisuudessa sitten helluntai, maanantai-aamuna täytyy vielä siellä istua ja täyttää lomakkeita. Komission ehdotus menee tähän suuntaan siihen eläiden mukaan. Ja haluaisin tieteen tekijöiltä tähän vastauksen, että miten saadaan reformi sellaiseksi, että saadaan yksinkertaistamista ilman, että tavoitteet asetetaan kyseenalaiseksi. Se minusta tässä vielä puuttuu. Haluaisin vielä käsitellä sitä, että missä vielä tarvitaan vastauksia. Kollega Dorfman puhui siitä, että kun haluamme vahvistaa toista pilaria, siihen minulla on myötätuntoa. Bayerissa, ja Itävallassa muuallakin on niin, että toinen pilari toimii loistavasti. Mutta jos haluamme vahvistaa toista pilaria, täytyy estää että raha ei virtaa pois maaseudulta. Ja ehdottaisin, että Euroopan tasolla saamme aikaan toimenpideluettelon, että mihin toisen pilarin rahat voidaan käyttää. Sitten ne eivät voi vieraantua maasaloudesta ja siinä pitää olla laaja. Jos voidaan sopia laajasta toimenpideluettelosta, niin se ratkaisisi asian. Martin Hoislingille haluaisin sanoa, että ilman, että asetan leader-teeman kyseenalaiseksi. Siellä on hyviä hankkeita, mutta kun ajattelen omalla alueellani niin 15 vuoden aikaisia leader projekteja, niin 90 prosenttia ei ollut kestäviä, vaan tuhlattua rahaa. Eli ei sillä ollut vaikuttavuutta kestävyyteen, eikä niin saa käydä, vaan sen täytyy johtaa siihen rahojen käytön, että kilpailukykyä vahvennetaan maastaloudessa Haluaisin myös vastauksen siihen, että mikä on vaikutus, kun ensimmäinen ja toinen pilari sekoittuu niin keskenään, eikä olisi järkevämpää, että kun ajatellaan näitä tätä rahojen käyttöä, niin erotetaan ne toisistaan. Mitä tulee riskinhallintaan, siinä olen Marttinin kanssa sitä mieltä, että että se kuuluu ykköspilariin. Se on jäsenvaltioiden asia, että haluaako se tällaisen riskihallintajärjestelmän perustaa ja ensimmäisestä pilarista sitten se rahoitetaan. Ympäristötoimet kuuluvat suuremman joustavuuden vuoksi pääasiassa toiseen pilariin. Ja siellä täytyy yrittää päästä siihen, että löydämme ratkaisuja siihen, että kautta Euroopan se olisi toimeenpantavissa enemmän tai vähemmän samalla tavalla sitten rahojen jako jäsenvaltioiden välillä. Saksalaisena jäsenenä olen sen puolesta, että että ne jäsenvaltiot, jotka ovat keskiarvon yläpuolella, niin niiden täytyy maksuista luopua ja ne, jotka ovat alapuolella, saavat muuten ei saada oikeudenmukaisuutta järjestelmään Euroopassa, eikä se ole kestävää, että Baltian viljelijät saavat alle 100 euroa, jossain muille maksetaan 600-700 euroa. Tähän täytyy löytää vastauksia, koska kaikki muu olisi epäoikeudenmukaista näiden maiden viljelijöitä kohtaan, joissa täytyy toimia vaikeissa rahoitusolosuhteissa ja sillä ei ole mitään tekemistä kilpailu, yhtäläisen kilpailu edellytysten kanssa. Täytyy löytää vastauksia komission kanssa. Mutta se, mikä minua vielä enemmän kiinnostaisi, että onko tutkimuksessa arvioitu sitä, puhuitte siitä varmaankin, että näistä suurista eroista, joita on jäsenvaltioissa. Herbert Dörfman, kun hän tässä istuu vieressä ja etelä 150 euroa, yhdestä yleisöpidollisesta joillekin maksetaan 600-700 euroa, niin jos se tällaisena pysyy, niin se on tuomioistuin tapaus. Vaatisin ne viljelijät, jotka saavat tasausmaksuja alhaisia, niin kehotan näitä viemään asian oikeuteen, koska sillä ei ole kyvälikuvun kanssa mitään tekemistä, eli monia kysymyksiä täytyy vielä selventää, mutta yleisellä tasollahan tässä oli mielenkiintoisia asioita, joissa on paljon järkeä. Grazie Albert. Jim Nicholson. Kiitos sitten Jim Nicholson ja sen jälkeen Schmidt. Thank you Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin esityksestä tänä aamuna. Se on ollut oikein hyvä ja kiinnostava, kuunneltava. Äh, minulla heräsi kysymys näistä tuottavimmista äh, versus muista maista. Ei Euroopassa ole täällä tuottavampia alueita ja vähemmän tuottavia alueita. Kysymys on, miten me löydämme tasapainon tässä. Kun minä tein tuotantopaketin, niin kävi selväksi, miten, että miten vaikeata vähemmän tuottavilla alueilla, vuoristolla alueilla on tasangolla asuvien kanssa kilpailla. Miten he selviävät hengissä, miten he pysyvät viljelyksessä vai meneekö maa sitten kesänolle? Tämä on tämä pitkän aikavälin tavoite. Puhuit Pilari Kakkosen termeistä. Onko sulla näkemyksiä siitä, että tämä 30 prosenttia, 30 prosenttia tästä vihertämisestä, niin kuin ympin uudistuksessa edetään Pilari Kakkoseen, niin sitten oletko miettinyt pitkän aikavälin vaikutuksia ottaen huomioon, että tämä säätelylabyrintti Pilari Kakkosessa miten sitä saa yksinkertaistettua? Puhuit ei kohdetuneesta investoinnista. Missä mielessä tämä investointi on ollut summittaista? Missä se on ollut? Vanhassa vai uusissa jäsenmaissa sanoit, että kakkospilarin alla. Uusissa jäsenmaissa on isompi pilari kakkonen kuin uusissa, niin niiden täytyy löytää sitten tämä yhteenrahoitusosuus, mikä on vaikeaa. Tämä on kiinnostava pointti, jota voisit vähän selittää. Tämä on kiinnostava alue ja voisimmeko mitenkään kehittää tätä. Ja täällä Rovet ja Mutteritosastolla tämä ohjelmien onnistuminen ratkeaa. Big question in my mind is not how do we compete within Europe, but the big question is within the WTO, how... Yksi kysymys on, miten me kilpailemme Euroopassa, toinen kysymys on, miten me kilpailemme muun maailman kanssa. Onko vaarana, että me ylisäätelemme itsemme markkinoilta ja maailmanmarkkinoilta. Pitäisikö sitä miettiä? Meidän on saatava osa maailmanmarkkinoista eurooppalaiselle tuotannolla. Se osa vastuuta. Oli kiinnostavaa kuulla kommentteja maaseudun neuvontajärjestelmästä. Lisää neuvontaa merkitsee lisää kuluja jäsen lisää neuvoja you have a problem there because in the, in, in the reform package, the Commission, I understand, its own figures. Uh, uh, komissio sanoi, että hallinnointien kustannukset ympiin uudistuksen kasvavat 15 prosentilla. Pari prosenttia tässä voidaan mennä eri suuntaan tai toiseen, mutta aika paljon tuo on. Minun kysymykseni on, minä muistan ajoin, se missä minä tulin, meillä oli uh, maaseudun neuvontajärjestelmäpalvelu. Meillä ei ole enää tällaista neuvontapalvelua. Meillä on maatila poliisipalvelu, sillä kaveri kiertää tarkastamassa, noudatanko täydentäviä ympäristöehtoja ja muita ehtoja, että Brysselistä tulee. Miten tämä saadaan yksinkertaistettua? Miten voimme kentällä työskennellä? Tämä on hyvä systeemi. Jäsenvaltioiden pitäisi selittää, miksi ne ottavat tätä asiaa vastaan. Grazie. Grazie Jim. Smith e poi Agnew. Kiitoksia Smith ja sitten Agnew. President, thank you. I, I will be brief. Ihan lyhyesti. Monet näkökohdat on jo tullut katsottua. Tätä on suunniteltu, mutta jatkaisin tästä Jimin poliisipalvelusta, joka vie maatalouden uudistamisen uuteen suuntaan, mutta eh, ymmärrän, mitä sanoit maaseudun neuvosta, leader-neuvonnasta vasta keinoista, millä viljelijöitä voidaan neuvoa tekemään yhteistyötä eri tason. Olen entinen aluekehitysrahaston jäsen ja olen maaseudun kehittämisasetuksen varjoesittelijä. Ja on tarvetta yhdenmukaistaa eri ohjelmien keikkoja. Ja tässä on perustava ongelma, että on asioita, jotka sitten ja lankevat kahden tuolen väliin. Ja sitten on ongelma, että annetaan samoja neuvoja eri organisaatioille, jotka toimivat ihan eri sääntöjen ja kirjanpito- ja tilitarkastussääntöjen mukaan. Tämä on ehkä vähän laajempaa kuin mitä sinä ajattelet, mutta oletko ajatellut, mikä tuo täydentävyyden puutteen kustannus on? On eri keinoja saada tämä yhteisiin strategiakeikkoihin. Sitä kuulee paljon, mutta ei sitä näy paljon. Meidän pitäisi saada se agendalle. Onko meillä mitään arvo, neuvoja, miten pääsemme tähän suuntaan? Thanks, Alan. Uh, Agnew, ja eh, poi... Kiitoksia, Agnew. Ja sitten Sikirski. Kiitos, puheenjohtaja. Pitänyt kommentoissa innovointiin ja kilpailukykyyn, Jatkaa olivat testyksen kaksi teemaa. Innovointi on jotain, jota ei ketään voi määrätä innovoimaan. Voidaan ainoastaan olla sellainen ilmasta ja ympäristö, että ihmiset rohkaistuisivat innovoimaan ja tekisivät niin. Ja kilpailukykyä saadaan sopeuttamalla innovointia. Ja vuosien varrella meillä ää, esimerkiksi viljely, viljelyssä tuottavuus on kolminkertaistunut ja, ja sitten ää, myös sokeriruoan tuottavuus on moninkertaistunut ja se on tapahtunut niin, että maata, pelto ei tarvitse edes kyntää. Tämä on hienoa. Maaperä ei er, eroa sieltä ja kasveja, on käytetty jalostamaan kasveja, joissa on omat ää, torjunta-aineensa. Ja mitä EU tekee? He heittävät jokaisen esteen kehiin, joka ihmisellä on, joka tekee ihmiselle niin vaikeaksi sopeutua. Nyt EU jopa kertoo maille, että, jotka haluavat liittyä eu että jos te käytätte innovoita, niin teidän täytyy lopettaa sen, kun liitytte EU-han. Minkälainen viesti se on? Ja sitten tämä tuotiin olla toleranssi. Se, mikä ulkoilmassa kasvaa, se täytyy olla täysin puhdasta kaikista muista siemenistä, mutta 60 000 ää, kilon lasti saattaa olla sisältää hiekkaa ja tonnin kolikoita, mutta ei yhtään vierata siemeniä. Me pyrimme innovoimaan ja meidän kasvijalostajat ovat kehittäneet tällaisia ää, kasveja, rikaruohoja, jotka karkoittavat tuholaisia, koska niillä on luonnollisia feromoneja. Mikä reaktio tässä on? Muutamat ihmiset sunnuntaina halusivat tuhota tuon työn. Menin paikan päälle, menin pa- millä, millä oli, puolustasin tätä Fogen kanssa. Mutta mitä minä huomasin, kun minä menin paikan päälle? Oli italialaisia, ranskalaisia, ovat tulleet minun maahan tuhoamaan minun maani ponnisteluita juttelivat ihmisten kanssa ja että varmaan lähtevät annoin heille vähän neuvojakin. 2000 vuotta sitten meillä oli raamalainen, raamalaisten tässä sitten oli Normannien ja sunnuntaina nämä molemmat yrittivät yhdessä ja ilokseni kertoa, että he epäonnistuivat. Mutta vakavammin. Miten tämä täytyy olla jokainen, kukaan voi jos siinä käy näin? innovoivat niin vaajat vievät edes muualle. Siekirieski e poi Klas. Kirski ja sitten Klas. Poista dobrze, że stawiamy pytanie. On hyvä, että asetamme kysymyksiä tehokkuudesta, tuen, unionin tuen tehokkuudesta, vaikuttavuudesta. Väitös se, että ensimmäinen pilari ei ole muuttuva pilari. Onko se perus, perusteltavissa? Koska kysymys, että mihin suuntaan se muutos pitäisi mennä? Tiedämmekö, että mihin suuntaan haluamme mennä? Puhumme, että ensimmäinen pilari, siinä on tiettyjä yleisiä toimia, että se siitä annetaan tukea kohdentamattomasti, mutta olemmeko puhuneet, että ensimmäinen, ensimmäisessä pilarissa on kyse tuloista, mikä taso pitäisi maanviljelyksessä tuloilla olla. Sillä tapauksessa. Onko vastaus tähän muutokseen suuntaan? Pitääkö sen olla kestävä kilpailukyky, maatalouden innovatiivisuus, niin kuin tutkimuksessa puhutaan? Vai ohitammeko turvallisuuden, eli turvallisuuden ohitammeko ympäristöasiat, puhumme kilpailukyvystä ja innovatiivisuudesta. Onko se muutoksen suunta vai onko se uusi strategia vai onko meillä strategia? Minä näin komission jäsenehdotuksestakin, että mihin suuntaan hän pyrkii, kun siirretään painotuksia ensimmäisestä toiseen pilariin. Tuleeko tämä strategia Eurooppa 2020 strategiasta? Mikä on sen yhteys siihen? Meillä unionissa tällä hetkellä on strategia, koska olemme tässä tilanteessa, missä ollaan, kun on kriisi. Ja miten halutaan kriisistä pois? Toisen pilarin välineillä halutaan, suun, niitä halutaan suunnata niin, että ne olisivat tehokkaampia. tehokkaampia. Miksi siinä tapauksessa viljelijät useimmissa maissa pakenevat toisesta pilarista, eivät halua sitä. Katsotaan, miten joissakin jäsenvaltioissa annetaan toiseen pilariin. Täyttääkö toinen pilari tehtävänsä? Maaseudun kehittäminen. Ja todellisuudessa se meneekin kilpailukyvyn parantamiseen, investointeihin. No ehkä okei, okay, mutta ympäristö ehkä kyllä. Missä sitten kehitetään maaseutualueita. Jos koko ajan pyhitämme liian vähän keskustelua ja aikaa siihen, että mikä on kohesion asema maaseutualueella? Kohesiopolitiikasta Kohesiopolitiikkaan on liitetty myös kaupunkipolitiikkaa, suurten kaupunk- asutuskeskusten tukemisen, ymmärrän sen ja innovatiivisuuden, mutta missä on sitten tasapainoinen kehitys maaseutualueella? olemme unohtaneet, emme käsittele asioita, jotka liittyvät markkinoihin. Markkinoilla maataloudessa on erityisluonne. Se ei pysty sääntelemään itseään. Se täytyy ottaa huomioon, koska ollaan riippuvaisia olosuhteista ja luonnosta. Sen vuoksi täytyy olla interventioita. Täytyy määrittää pelin säännöt. missä on sitten interventio maaseutumarkkinoilla? Jos ajatellaan VT-ongelmia, kuten josta herra Nicholson puhui, nekin ongelmat haluamme ohittaa. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että leader-ohjelmia voimme arvioida eri tavalla. Ovatko ne hyviä ohjelmia vai ihan sellaisia sinne päin. On, onko sinne ryhmä aktiivisia ihmisiä, käyttävät hyväkseen eri liiderohjelmia. Tässä täytyy olla kriittinen, kun arvioidaan niitä ohjelmia, koska siellä on sekä hyviä että vähän heikkoja ohjelmia. Ja lopulta haluaisin sanoa, että olemme sitä mieltä, että ei pitäisi olla käsittelemättä rahoitusvälineitä, joilla voitaisiin tukea esimerkiksi luottojen korkotukeen. Se auttaisi kasvuun ja tilat ottaisivat vastuun siitä käytetyistä varoista. Siis niitä te otetaan laina. Pitäisi ottaa myös markkinoilla suhteet huomioon. Mutta joka tapauksessa esitys tästä raportista oli erittäin mielenkiintoinen. Grazie, onorevole. Kiitoksia sitten Klaas ja McGuinness. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on tässä aika vaikuttava otsikko, kun katsotaan tätä otsikkoa, kuinka voidaan varmistaa innovaatio ja kestävä kilpailukyky maataloudessa, niin vaikuttaa siltä, että todella sloganeiden kanssa puhutaan. Täällä puhutaan kestävyydestä, kilpailukyvystä ja se, mitä minä haluaisin sanoa, mm, ja viittaan tässä aikaisempiin puhujiin, totean, ja tämän main, merkille aikaisemminkin täällä jo, että kaikilla on täällä päässään oma käsitys kestävyydestä – Jos ymmärsin esityksenne oikein, teille kestävyys tarkoittaa ympäristön kestävyyttä, eikö vain? Se liittyy ympäristöön. Niin tämä saa minulla vähän karvat pystyyn, koska ei minun mielestäni kestävyys liity ainoastaan ympäristöön. Tietenkin se liittyy ympäristöönkin, mutta kyllä se liittyy myös työpaikkoihin Euroopassa. Se liittyy kunnolliseen tuloon, se eh, näille aktiivisille ihmisille, jotka ovat aivan keskeisessä roolissa, heidän on voitava elää työstään. Tässä kestävyys on, sisällöltään on suuntautunut vain yhteen suuntaan. Minusta se olisi määriteltävä paremmin. Kestävyys voidaan tulkita eri tavalla eri tahoilla, mutta kun tätä tutkimusta katsotaan, näin, että täällä on erittäin asiantuntevia henkilöitä, jotka ovat asioita pohtineet, kun ajatellaan kaikkia näitä tukia, maataloustukia, joita on olemassa ensimmäisessä ja toisessa pilarissa. Pohdinpa, onko tässä nyt löydetty jotain suhteessa tähän uuteen käsitteeseen, joka on paljon esillä ympäristö- ja kehitysasioissa. Puhutaan kehitykselle al- alistetulle tuelle. Onko tämä, jos tällainen on olemassa, miten se voidaan määritellä? Henkilökohtaisesti uskon, että että maatalouden alalla ei ole sellaisia tukia, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle. Haluaisin tähän selvennystä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten McGuinness ja Luis Capola Santos. Uh, thank you, Chairman, and my thanks for the presentation. I think... Kiitoksia. Krista Klaas jo sanoi jotain, että haluaisin itsekin sanoa. Mikä on tulojen ja innovaation välinen suhde? Ajatus on, että jos meillä olisi riittävästi maataloustuloa, ei olisi kaikkia näitä innovointijärjestelmiä. Toiseksi meillä on erittäin tiukat täydentävät ja ympäristösäännöt. Ja oletan, että esittelijät ovat sitten joko samaa tai eri mieltä sen suhteen, kuinka tehokkaita ne ovat. Ja sitten tästä kuvasta 11, josta puhutte pilari ykköseen uudelleenjaosta. Ja uskottavuus ja oikeudenmukaisuus ovat pääkysymyksiä ja että kysymystä. Varmaan tässä tarvitaan objektiivisia kriteereitä. Onko teillä jotain, Tätä voisi soveltaa näissä tapauksissa? Minusta on mukavia keskusteluja, koska on hyviä ja merkittäviä, mutta käytännön soveltamisen tasolla olemme maatalouspolitiikan uudistuksen tasolla kaksi ja jotkut ideat täällä ovat seuraavaa oskalta varten, ehkä tätä varten, mutta se on niin tämä on kiinnostava varstoa tässä vaiheessa. Raportin sivun 46 lukee, siinä todetaan, että tuotanto on laskenut Euroopassa, että me käytämme vähemmän ää, tuholaismyrkkyjä ja kasvimyrkkyjä. Onko se tavoite? Meidän täytyy määrittää tämä kestävä kilpailukyky jotenkin. Onko kysymyksessä globaali vai eurooppalainen käsite? Meidän kilpailukyky näyttää häviän vähän globaalisti, jos me puhumme turvallisuudesta, että muut tarttuvat siihen. Eurooppa ei. Ja viimeinen havainto, joka toivottavasti muuttuu kysymykseksi, ja olen varmaan sanonut tämän aikaisemminkin. Jos me pyrkisimme keksimään uutta politiikkaa, niin emme aloita tästä, mutta tässä me nyt olemme. Mutta mitä me lainsäätänä muutamme, tuhoamme tästä, mikä paikalla on, siinä on se vaara. Ja täällä pallotellaan ideoita, jotka varmasti lisäisivät byrokratiaa ja monimutkaisuutta. Minusta Pilari Kakkosen tavoitteelliset ohjelmat ovat hyviä, mutta mitä enemmän on tavoitteita, mitä enemmän yksityiskohtia, sitä monimutkaisempia ne ovat, joten tässä on tämä tasapainokysymys. Luis Capula Santos. Kiitos sitten Luis Capula Santos ja Köstinger. Eu queria apenas eh, agradecer o estudo. Tive... Kiitoksia. Haluaisin vain kiittää teitä tästä tutkimuksesta. Valitettavasti en ole aikaisemmin voinut siihen perehtyä kunnolla. Kyllä tämä on luettava perusteellisesti, kun otetaan huomioon sen johtopäätökset. Olen utelias näkemään, mitä perusteita on niillä johtopäätöksillä, jotka täällä esitetään, koska mielestäni ne ovat kuin hirunmyrsky. Tässä yritetään tehdä uudistuksia ja yritetään säilyttää mm, Euroopan maatalouden kilpailukykyä kestävällä tavalla. Ja tässä tutkimus kyseenalaistaan nämä välineet ja niiden mahdollisuuden saavuttaa kyseiset tavoitteet. Haluaisin todeta, että tekijä selvästikin suosii toisen pilarin lähestymistapaa. Luin tämän aika nopeasti, mutta näyttää siltä, että tekijä haluaisi, että YMPssä painotettaisiin toista pilaria sen sijaan, että lähestymistapa suuntautuisi ensimmäiseen pilariin. Hän jopa ehdottaa, että toisen pilarin pitäisi saada 40 prosenttia. Ehkä ymmärsin tämän väärin mutta tämä kyllä vaikuttaa tietenkin tavoitteisiin, niin on miten oli miten oli, 55 puolen vuoden ajan olen ollut äh, tämän asian hoitajana ja olen pyrkinyt tätä viemään. Saan nähdä, mitä tehdään parin päivän päästä. Mietintö on joko valmis ja pian saatte sen käsiin. Olen tehnyt todella valtavia ponnistuksia ja olen pyrkinyt integroimaan johdonmukaisesti molemmat äh, pilarit niin, että nämä välineet kokonaisuudessaan mahdollistaisivat tavoitteiden saavuttamisen. Eli sen, että meillä on kilpailukykyinen maatalous niin, että samanaikaisesti kunnioitetaan ympäristöä ja kestävyyskriteerejä, mutta todella minulla olisi perehdyttävä tähän kunnolla, mutta näin su- e, suoralta kädeltä näyttää siltä, että tämä on erittäin hyödyllinen, koska se nostaa esiin monia kysymyksiä ja mahdollistaa mietintöjen korjaamisen, kun ne tulevat keskusteluun. Joten kiitoksia tekijöille. Kiitoksia myös puheenvuorosta ja esityksestä. Tutkimuksen osalta on paljon jo puhuttukin, kritiikin kohteista ainakin. Olen samaa mieltä käsityksestä siitä, miten tärkeä ja mikä potentiaali on toisessa pilarissa. Mielestäni on nimenomaisen tärkeää maaseudun kehittämisessä saada aikaan suuri mahdollinen jäsenvaltiotason joustavuus ja taata se tulevaisuudessakin, että toinen pilari olisi kannustesysteemi. Sitä katettiin sellaisena, ja nähdäänkin kyllä, kun katsotaan, että mitkä maat ovat menestyksekkäitä maaseudun kehittämisessä, niin ne olivat maat, jotka todellakin viljelijöille ja maaseudun ihmisille ovat tarjonneet jotain sitten se otetaan vastaan ja sitten toiminta on vaikuttavaa ja homma toimii. Komission ehdotuksessa minulle on ristiriitaista se, että miksi komissio, kun puhutaan liittämisen matkailuun, se on otettu pois, koska erityisesti maatilamatkailuyrityksiä. Komissio ei enää anna niille arvonantoa juuri tällaisia esimerkkejä komission oli pitänyt ottaa enemmän esille, koska se tuo juuri kestävyyttä ja innovaatioita, investointeja maaseudulle. Ja varmuudella myös se olisi tulevaisuuden kannalta tehokasta. Täällä on mahdollisuuksia yhdistää tällaista toimintaa myös in, in, voimaperäisesti toimivilla alueilla. Toisaalta meidän täytyy kuitenkin miettiä tässä tar- tarkasti, että miten näitä indi- indikaattoreita käsitellään, koska ei mikään ole samanlainen kuin joku toinen, ei niitä voi suoraan verrata toisiinsa. Ei myöskään tilat ole samanlaisia keskenään, eli jos yhdellä alueella tai tilalla joku on vaikuttavaa ja kestävää, niin toisella tilalla tai alueella se ei välttämättä päde. Mitä tulee sitten neuvontojen koulutukseen, niin kollegoiden kanssa voin olla täysin samaa mieltä, että tässä on, olisi mielenkiintoista saada tietää, että millä tavalla neuvonta sitten määritellään. Tässähän on mitä erilaisimpia lähestymistapoja. Ja yksi kohta tässä ehkä myös on merkille pantavaa, kun kun indikaattorista puhutaan, niin byrokratiahan tulee esille investointien ja innovatiivisuuden tappajana. Siitä ei tarvitse paljon puhuakaan. Jos byrokratia, tämä esimerkiksi lähtee, niin sehän kasvua ehdyttää. Ja sitten yksi kysymys, josta ei ole oikeastaan puhuttu ollenkaan, että mitä leikkaukset maaseudun kehittämiseen – vaikuttavat kilpailukykyyn ja kestävyyteen ja investointeihin, mikä merkitys niillä on. Nythän jäsenvaltiot puhuvat sen puolesta, että 100 miljoonaa euroa säästettäisiin. Sehän vaikuttaa myös kun toisen pilarin maaseudun kehittämiseen maatalouspolitiikassa. Olisi noin 30 miljardia euroa. Tässä olisi mielenkiintoista tietää, että mikä suora vaikutus tällä sitten on investointeihin ja kasvuun maaseutualueilla. Bene, grazie Elisabeth, grazie a tutti. Hyvä, kiitos Elisabeth, kiitoksia kaikille. Nyt annan puheenvuoron asiantuntijoille, voitte vastata kysymyksiin. Minäkin haluaisin yhtyä kollegoiden kiitoksiin professoreille tästä e- esityksestä. Tämä on tämä kilpailukyky. Kysymys on erittäin tärkeä ja todella toivon, että esittelijöiden työn kautta voidaan komission ehdotuksia parantaa, ottaen huomioon myös asiantuntijoiden kannat niin, että saadaan aikaan vahvempi ja kilpailukykyisempi maatalous niin, että auttaisimme emmekä, emmekä asettaisi lisää byrokraattisia esteitä maanviljelijöille. Kiitoksia erityisesti nyt, nyt professori Pakwell vastaa kysymykseen. Olkaa hyvä. Tämä. Thank you, Chairman, and... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille jäsenille. Meillä on kuusi sivua kysymyksiä. Pyydän anteeksi heti kättelyssä. Epäilenpä, että Janet ja minä onnistumme vastaamaan kaikkiin. Ottakaa yhteyttä kokouksen jälkeen. Meillä on muutamia yleishuomautuksia. Haluaisin vähän selkeyttää sitä tarinaa, jonka haluamme välittää täällä. kun näytämme valiokuntaa YMP-uudistuksessa, kun meillä on 12 kysymystä ja kommenttia vyörymässä meidän suuntaan, niin heti myönnetään asioita, joita raportissa me ei ollut, olisi pitänyt olla ja liputamme ne. Yhteisrahoitus on tärkeä asia, johon emme viitanneet, eikä muuten komissiokaan, koska aihe on vaikea. Mutta siihen on pakko tarttua. Ihan selvästi. Me olemme antaneet merkin, että jos me haluamme painottaa niitä asioita, mitä Pilari 2. on yleensä tehty, jos Pilari kakkonen on yleensä rahoitettu, niin pulma on se, että jäsenmailla ei ole rahaa lisää yhteisrahoitukseen. Minun näkökulmasta mikä antaa periksi? Se on jäsenvaltioiden yhteisrahoitus. Eli lisää pitää tulla Brysselistä. Meidän täytyy olla joustavampia tämän suhteen. Useampi jäsen liputti tämän, me emme. Kiitos tuosta. Toisekseen mainitsin elintarviketurvallisuus. Sitähän ei voi koskaan ottaa annettuna. Se on meidän ruoantuotantojärjestelmän olennainen piirre. Ja vaikka ympin toimenpiteet eivät ole tämän asian eturintamalla, niin eipä tätä turvallisuuskysymystä saa unohtaa. Toinen asia, johon viittasitte, johon emme kiinnittäneet paljon huomiota, joka on keskusteluun arvoinen, josta teidän mielipiteenne erisivät. Se on kysymys siitä, missä määrässä voi auttaa, mitä sen pitäisi auttaa, ei-maataloutta. Minä olen sitä mieltä, että monimuotoisempi maatalousalue, seutu, maa, monimuotoisempi maaseutu on parempi maatalouspolitiikalle ja maatalouspolitiikan pitäisi antaa diversifioinnissa. Ja se merkitsee, että maaseudulla on ihmisiä, jotka saavat ympistä tukea, mutta eivät ole pääasiassa viljelijöitä. Mutta jos he työllistävät perheensä, seutamaa, seudun taloutta. Mutta tässä tasapainosta pitää keskustella. Ei sitä kuitenkaan pidä jättää huomiota. Yhteenvetona raporttimme ydin on se, että kaikki Euroopassa kannattavat sitä, että maatalouden pitäisi olla kilpailukykyisempää kuin nykyään. Ja se pitäisi olla kestävää siinä mielessä, Eli sen ei pitäisi vähentää luonnon pääomaa, saastuttaa maaperää, ilmastoa, vesistöjä. Sen pitäisi minimoida saastuminen. Sen pitäisi tarjota tärkeitä ympäristöpalveluita. Kukaan eurooppalainen ei vastusta kilpailukykyä ja kestävyyttä. Kysymys on, mikä on tulevaisuuden tasapaino? Onko YMP seuraavalla kaudella fokuksena – kansainvälinen kilpailukyky. Siihenkö me pyrimme ottaen huomioon, että elintarvikepula on uhannut viime vuosina? Vai pyrimmekö näyttämään, mitä me säilytämme kilpailukykymme, mutta parannamme toimintamme kestävyyttä? Ongelma on, että näiden tavoitteiden tasapaino välillä on erilaisia mielipiteitä. Komissio antaa merkin, että pitäisi tehdä molempia asioita, asioita monimutkaistaa se, että komissio antaa merkkiä, että kun pilari kakkosta ei haluta laajentaa, meidän täytyy tehdä enemmän kestävyyden eteen pilari ykkösessä. Tämä tämä vihertämisagenda. Tämä kertoo sitä, mikä on hyväksyttävää EU:ssa. Vaikea minun on vastustaa tuota arviota, mutta sen tehtyämme meidän mietimme pääpainoa siinä, että käytäkseni Janetin sanoja, jos me tarkastelemme näitä toimintaa muuttavia toimenpiteitä, miten me autamme maataloutta sopeutumaan, niin pilari kakkosessa pitää olla enemmän toimenpiteitä, joita maatalouden rakennetta pitää muuttaa, tuote rakennetta pitää muuttaa, laatua pitää parantaa, yhteistyötä lisätä. Täytyy pitää huolta alueista, jotka ovat epäsuotuisessa asemassa tai jossain luonnon asettamia rajoitteita. Viljelijöille täytyy maksaa palveluista, joita markkinat eivät maksa. Viljelijöitä täytyy tukea diversifioimaan. Nämä liittyvät kestävyyteen ja kilpailukykyyn, ja ne liittyvät lähinnä pilari kakkoseen. Silti Euroopan konsensus on, että ei ole tahtoa laajentaa pilari kakkosta. Siksi jotkut tavoitteista survataan pilari ykkösentä asettamalla erilaisia tavoitteita tuille pyydetään viljelijöitä kiinnittämään enemmän huomiota viljelykäytäntöjen ympäristövaikutuksiin. Tuo on tuo pähkinä, jonka Eurooppa kohtaa. Maatalousvaliokunnalla on tärkeä velvollisuus ohjata keskustelua seuraavassa vaiheessa. Raportissa olemme tarjonneet teille vähän ammoksia, panoksia, miten nykypolitiikkaa voidaan vahvistaa – että nuo kaksi näkökulmaa saisi vahvemman aseman. Ja yksi sana vielä ennen kuin annan puheenvuoron Janetille. Budjetti on tärkeä asia tässä. Jos Euroopan maatalouden ystävät eivät argumentoi ison maatalousbudjetin puolesta, vaarana on, että juuri ne ohjelmat, jotka mahdollisesti eniten kestävyyttä ja kilpailukykyä tukevat saattavat olla vaarassa. Sitä teidän pitäisi puolustaa. Kiitos Alan. Ihan lyhyesti mainitsin muutaman yksityiskohdan, jotka tulevat esille tässä kiinnostavassa kierroksessa. Kiitos panoksestanne. Tämä luotto hyödyllisenä keinona innovaation tukemiseksi Olen samaa mieltä. Enemmän voitaisiin tehdä innovoivalla paikallisrahoituksella. Useassa jäsenvaltiossa on tästä kokemuksia. Se saattaa toimia alueella, jossa oma pääoma löytyy heikosti. Ja sitten miten nämä tavoitteet lankeavat näiden pilareiden väliin. Riskinhallinta. Me teemme tapaustutkimuksen siitä, miten riskinhallinta toimii Pohjois-Italiassa. Ja ihmiset, jotka asian parissa työskentelevät, huomasivat, että ei ehkä ole tehokasta tässä pilari kakkosessa, koska mitä isompi tämä ohjelma, sitä laajempi alue, sitä yksinkertaisempi sitä hallinnoida ja sitä yksinkertaisempi ohjelma. Ja joskus on järkevämpää toimia valtiollisella tasolla kuin alueellisella tasolla, jossa usein keksitään pyörä parinkin kertaan uudestaan. Mitä me tarkoitamme neuvonnalla? Minä teen selkeäksi, milloin neuvonta on arvokkainta, silloin kun sen neuvon saajat pitävät sitä arvossaan. Silloin, että ihmiset voivat har- harkita tehdä päätöksiä, ei se ole mitään poliisitoimintaa – Tässä vain luodaan insentiivi ihmisillä irtautua tästä viestistä muussa tapauksessa, etääntyä viestissä. On paljon hyviä esimerkkejä paikallisesta neuvontatoiminnasta, joka mahdollistaa sen, että viljelijät ottavat oman tulevaisuuden hanskaan, miettivät tulevaisuuden haasteita ja saavat tuloksia aikaan. Ja meidän on opittava paljon noista menestyksekkäistä aloitteista. Sitten täällä kysyttiin, merkitseekö avun kohdentaminen lisää byrokraattisia kustannuksia. Ongelma tämän keskustelun kanssa, että usein ajatellaan näiden vähän monimutkaisempien projektien ylösajovaihetta. Jos haluaa kumppanuuksia luoda, jos haluaa luo saada ihmisiä keskustelemaan sektoreiden yli, aitojen yli. Se vie aikaa, ihmiset puhuvat eri kieltä, eivät ymmärrä toisiaan ja kestää pari-kolme vuotta ennen kuin saadaan tehokas vuoropuhelu käyntiin. Mutta jos tarkastellaan aloitteita, jossa tuo vaihe on käyty läpi, niin useamman vuoden jälkeen transaktiokustannukset ovat alhaisia, niin kuin niitä kutsutaan. Ihmiset ymmärtävät toisiaan, luottavat toisiinsa ja ehdotan, että jos me ajattelemme pitkän aikavälin tehokkuutta, silloin pitää investoida lyhyellä aikavälillä näiden yhteyksien luomiseksi, suhteiden luomiseksi. Pitkällä aikavälillä tuo säästää rahaa, jos asetta aina tehdään tällaisissa omissa eristetyissä astioissaan, niin ylhäältä katsoen se voi olla simppeliä, mutta paikalta kentällä sitten kaikki saattaa olla aika sotkuusta, kun mitään yhteyksiä ei synny. Ei pitäisi sanoa liian nopeasti, että viljelijöiden yhteistyö tai rajojen ylittäminen ympäristö-, sosiaali- ja talou- taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja pidä sanoa, että jos rahaa ei ole alettu käyttää vuodessa, se on huono asia. Jos ajatellaan kymmenen vuoden kuluttua, varjon käyttö saattaa olla paljon tehokkaampaa kuin tapauksissa, jos ihmiset eivät tuota prosessia ole käyneet läpi. Erittäin hyvä. Kiitoksia vielä asiantuntijoille ja nyt haluaisin pyytää ja taikka kysyä Haluaako pääosaston edustaja käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. I will, uh, make a... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyitä kommentteja. Ensiksi painottaisin, että kestävä kilpailukyky Euroopan maataloudessa on yksi yhteisen maatalouspolitiikan ydintavoitteita ja innovaatio on olennaista tavoitteen kannalta. Me kuulimme nämä esitykset, olemme lukeneet paperin kiinnostuksella. Tässä on kiinnostavia tutkimustuloksia ja ideoita. Kokonaisuudessaan komission ymp- uudistusehdotus on parlamentissa ja neuvostossa tiivissä neuvotteluissa. Tämän vuoksi komission on aika hankala keskustella raportin johtopäätöksistä tässä ja nyt. Tutkimus viittaa suoraan uudistusehdotukseen. Ja ehdotus on siihen, sen, siihen liittyen komissio tekee erittäin läpikohtaisen vaikutusarvion, johon liittyy myös kestävyyskysymys ja kilpailukyky. Mutta en, alustana reaktiona toteaisin, että olisi selkeyttämisen paikka, lisäselkeyttämisen paikka, erityisesti liittyen eurooppalaisen sen, sen innovaatiokumppanuuteen maataloudessa. Maatalouspääosaston viranomaiset mielellään selittävät tätä Euroopan parlamentille ja tämän tutkimuksen tekijöille. Kiitos, että kuuntelitte minua. Grazie al direttore Pleva e adesso... Kiitoksia Jotte Pleva. Sitten menemme esityslistan kohtaan neljä. Neuvoston asetuksen 1234 kautta 2007 muuttaminen tilatukijärjestelmän ja viljelijöiden myönnettävän tuen osalta. Tämä on Erber Dorfmannin mietintöluonnos koskien viljelijöiden tukia. Edustajamme on tehnyt tiivistä yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa niin, että löydettäisiin asianmukainen ratkaisu tähän asiaan niin, että voitaisiin myös taata tarvittava joustavuus tulevia poliittisia päätöksiä varten viinialalla. Nyt pyydän Herbertia käyttämään puheenvuoron ja kertomaan yksityiskohtaisesti tästä mietintöluonnoksesta. Olkaa hyvä. Um,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 für... Jäsenvaltioiden täytyy päättää, että kun puhutaan vuodesta 2014, ja vain siitä, haluavatko he siirtää osia tai koko kansallisen osuuden suorina tukina, haluavatko ne sen käyttää suorina tukina. Tämä on kuitenkin yksin päätös vuodelle 2014. Jos he haluavat palata kansalliseen osuuteen 2014 jälleen, aina saada sen kansalliseen osuuteen tahan, takaisin, niin haluavat, saavat sen tehdä. Sitten 2013 jäsenvaltioiden täytyy lopullisesti päättää, että lähtevätkö ne tähän rahansiirtoon. Eli 2015 alun, alusta lähtien tämä oli sitten todellisuutta ja tämä siirto kansallisesta osuudesta tilatukijärjestelmään ei ole enää peruttavissa, koska sitten se rakennetaan mukaan näihin ensimmäisen pilarin maksuihin – eikä enää tilatukijärjestelmästä. Tässä siis, mitä on puhuttu neuvoston kanssa, kaikki muut muutokset ovat enemmänkin teknisiä luonteeltaan. Olen jättänyt lisätarkistuksen esimerkiksi ehdotuksen sitä, että jäsenvaltioille mahdollisuus tehdä asiat niin kuin ne nytkin ovat, eli viljely otetaan tilatukijärjestelmästä pois. Ei tehdä niitä äh, tukikelpoisiksi ensimmäisessä pilarissa. Eli nykyinen järjestelmä pidettäisiin voimassa tulevaisuudessa, eikä käytetä tilatukijärjestelmää siihen. Nämä ovat tämä tärkeimmät uudistukset, mitä hän on suhteellisen lyhyt, Siinä on vain vähän artikloita. Herbert, molto chiaro. Adesso apriamo la discussione. Se Nyt avataan keskustelu. Annan sen jälkeen puheenvuoro vielä johtaja Pacekolle, joka on tullut tänne. Errans Garcia ensimmäisenä sitten Kapula Santos. Pues muchas gracias, señor presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijän ja hänen tekemästään työstä. Tämä on hyvin epämiellyttävä tekninen asiakirja. Se koskee siirtymistä yhdestä järjestelmään toiseen, että haluaisin todella kiittää hänen ponnistelujaan. Esittely on aivan oikeassa, kun hän toteaa, että komission yhteys pakottaa toimintaan jo vuonna 2012. Tässä Dorfman on aivan oikeassa. Ei tässä ole mitään perustelua. Kyllähän tässä siirtymäaikoja tulee aika pitkiäkin, koska näyttää siltä, että, että rahoitusnäkymät eivät aivan heti tule valmiiksi, joten uskon, että esittely on oikeassa. Päätös on liian varhainen ja pitää antaa aikaa jäsenvaltioille. Haluaisin todeta, että en ole aivan kokonaan yhtä mieltä esittelijän ehdotuksesta, koska tämä päätös, joka koskee YMPn maksuja otetaan yleisasetuksen mukaan koskien suoria tukia. Minun mielestäni olisi järkevää päättää siitä, otetaanko nämä pintalat mukaan vai ei suorien tukien kohdalla. Hylkään siis ajatuksen, jonka mukaan liitettäisiin viiniviljelyalue alaa näiden, näihin siirtotukiin. Ja mielestäni olisi parempi, jos tässä viitattaisiin vain yleisasetukseen koskien suoria tukia ja jäsenvaltiot tekevät päätöksen. Kiitoksia. Luis Kiitoksia. Sitten Kapula Santos ja Lulin. eu queria apenas niin, puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että on tärkeää ottaa huomioon tämä suorien tukien järjestelmä, että esittelijäkin liittäisi sen siihen, mutta ennen kuin ku... niin haluaisin ensin kuulla pääosaston edustajan, sen jälkeen puhuisin vielä Minulla on sellainen vaikutelma, että kun komissio on vahvistanut tämän päivämäärän 2012 ja ottanut suorien tukien asetukseen mukaan mahdollisuuden, jonka mukaan maanviljelijät voisivat saada tämän 15.5.2014 mennessä. Tässä on varmaan joku merkittävä perustelu. E, oletan, että se liittyy budjetin laskemiseen ja kansallisen ohjelman huomioimiseen ja ja että nämä viljelijät lopulta otetaan järjestelmän mukaan, mutta haluaisin, että tämän, nämä päivämäärät äh, ne vedettäisiin kunnolla ja että äh, päivämäärää lykättäisiin niin kauan, että meillä on nämä suorien tukien ja asetukset. Ja äh, tämä olisi järkevämpää kuin se, että viljelijöiden olisi jo etukäteen tehtävä päätös tai jäsenvaltioiden. Lulling, poiser. Kiitoksia Lulling, sitten Ser. Kiitos puheenjohtaja, haluaisin kiittää esittelijää Hoffmannia. Pitää nyt tämän sanoa, että olen vähän hämmentynyt. Haluaisin sitä kysymyksen. Olenko ymmärtänyt oikein? Kun tarkistuksia katsoo ja lukee, erityisesti ranskaksi. Tämä kuulostaa vähän hassulta. Ihan kuin viiniviljely Haluttaisin sulkea näistä alueista ne saa mennä. Kiitos kompromissista. Ettei tarvitse tehdä päätöstä kerralla vaan voi tehdä päätöksiä vuosittain ja muuttaa päätöksiä, se on parempi. Sillä täytyisi selvittää, kuinka paljon rahaa on, mutta olenko nyt oikein ymmärtänyt omassa niin koko tämä kansallinen viiniviljely ylittävä budjetti. Sitten on tavallaan jätetty tällaisia äh, mynttejä hehtaareittain asia. Voidaanko tämä budjetti ja sitten tämä äh, hehta, hehtarikohtainen lupajärjestelmä säilyttää tässä uudessa single payments-järjestelmässä. Ja jos me tähän uuteen yhdenmaksujärjestelmään siirrymme, niin sitten täytyy jakaa muiden kanssa – Meidän budjetti pienenee. Ymmärsinkö oikein tämän? Jos näin on, pitäisi, ainakin meidän näkökulmasta, koska meidän viljelijämme ovat erittäin tyytyväisiä meidän järjestelmään. On otettu budjetti, se on jaettu hehtaareilla, rahat on jaettu ja homma on finitto. Öö, tähänkö tässä mennään vai, vai siihen, mitä naapurini sanoi? Komission teksti mahdollistaisi myös jotain muuta, eli Eli viini, viiniviljely voisi vielä jatkoa näillä tukialueilla. Minä en nyt oikein ymmärrä. Minä haluaisin selkeästi tietää, mikä järjestelmä tässä pyörii. Ja kun budjetista puhutaan, täytyy sitä, mikä se on. Vaikka kansalliset budjetit säilyisivät, sen koko ei ole selvää. Jos ei kansallista budjettia halua säilyttää, ja jos halutaan siirtyä yhteiseen tämän. ei myöskään tiedä, mikään budjetti. Eikä tiedetä, mm, mitä vaikutuksia sillä on, miten varat jätetään muussa maataloudessa, mitä vaikutuksia sillä on viiniviljelyyn. Vaikeita jatkaa puhuja saksaksi. Tino Osling, Sergio. Kiitoksia Sergio Gutierrez ja sitten Ostin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Nordman ja olen hänen kanssaan yhtä mieltä. On totta, että tämä on hyvin tekninen mietintö. Siinä on kysymyksiä, jotka eivät mene poliittiselle puolelle ollenkaan, vaan tämän teknisiä. Tällainen tämän pienen tekstin takana kuitenkin on hyvin poliittinen tausta koskien sitä, mitä voidaan liittää rahoitusnäkymiin, niin kuin täällä kollega sanoi, näyttää siltä, että ei ole mitenkään lähitulevaisuudessa tulossa mitään sopimusta, eikä se varmaankaan ole myöskään parlamentin pyyntöjen mukainen näkymä, joten olisi vielä ryhtyä puolustamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Nyt jos jäsenvaltioiden pitäisi päättää, että siirretäänkö kaikki suorin tukiin vai, vai millä tavalla toimitaan tässä. Tämä on poliittisesti hyvin tärkeä. Tässä mietinnössä ei ole jääty itse asiassa vain tekniselle tasolle, vaan on menty syvälle poliittisiin vesiin. Ja uskonpa, että olemme selviytymässä aika hyvin. Minusta olisi annettava lisää joustoa, tietäen, tietäen määräajat ja intressit, joita tähän liittyy ja joita meidän on puolustettava. Minusta on aivan oikein pyytää mahdollisimman paljon joustoa sekä päätöksistä että aikarajoista niin, että voitaisiin puolustaa tämän parlamentin kantaa ja puolustaa viininviljelijöitä. Me olemme tästä lähestymistavasta yhtä mieltä. Meillä on samat kysymykset, joita edustaja Rantille koskien tukikelpoista pinta-alaa. Varmaankin teemme joitakin tarkistuksia sen suhteen tässä vaiheessa. Uskon, että oli aivan oikein se, että tuolloin kun pidimme koko, kokosta varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa, emme hyväksyneet sitä, että tänne otettaisiin istutuspolitiikkaa ja edistämispolitiikan mukaan. Oli suuri vaara että se veisi keskustelun muualle, mutta tiedän, että olemme aivan samoilla linjoilla tämän viinialan edistämisen osalta esittelen kanssa, vaikka se ei tässä mietinnössä loppujen lopuksi olekaan mukana. Ei muuten, kiitoksia vielä. Grazie Sergio Martin e poi McIntyre. Ja, nur ganz kurz, weil Änderungsanträge werden dann kommen. Niin. Jos ymmärsin oikein, niin tilanne näyttää siltä, että periaatteessa lopussa kukin se valtio voi tehdä mitä haluaa. En tiedä, onko, johtaako se tavoitteeseen YMPn kannalta, eli siitä pitäisi sopia. Mutta voin vain sanoa, periaatteessa, ja kun olen myöskin puhunut viiniviljelijöiden kanssa Saksassa paljon, niin viiniviljelijät haluavat, eivät itse halua tähän tilatukijärjestelmään, vaan se järjestelmä, joka nyt on, ainakin Saksassa, en tiedä, muista ovat hyvin tyytyväisiä. Ja kun on paljon pieniä viinitiloja, niin se nyt ei ole ratkaisevaa, onko 5 hehtaaria, maksimissaan 10 hehtaaria, saadaanko sen perusteella tukea. Se nyt ei vie eteenpäin eikä mahdollista mitään suuria kehitysaskeleita, joten ei sitä ole syytä lopettaa tällaista järjestelmää. Mutta nyt jos sanotaan, että jokainen voi päättää niin kuin haluaa, niin sitten on tietysti se vaara, että lopussa jokaisessa jäsenvaltiossa on eri järjestelmä, mikä pitkällä aikavälillä ei ole hyvä YMP kannalta. Grazie Matti, onorevole McIntyre ja e poi chiude onorevole Klass. Kiitoksia sitten seuraava puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Dorfmannia työstään aiheen parissa. Tukisimme mielellämme mitä tahansa, mikä yksinkertaistaisi asioita, vähentäisi hallintotaakkaa. Se on lähtökohtamme niin kuin sen ymmärrän. Ja se valtiolla on kansallinen budjetti, jonka puitteissa ne voivat päättää rahoittaa ohjelmia vi- viiniviljelyn alueella. Ja ymmärtääkseni tämä ehdotus ei oikeastaan vaikuta jäsenvaltioiden koko budjettia, joten viiniviljelijät voivat yhä saada sen Jäsenvaltiot voivat myöskin päättää, miten ne suuntaavat kansalliset tukiohjelmat, mutta ongelmat on, että tällä hetkellä rahoitussyklit eivät täsmää, eli kansallinen maksu saattaa tukea viiden vuoden ohjelmaa, kun taas tämän ää, maksatusjärjestelmän aikataulu on epäselvä, ja tämä yhteensopimattomuus aiheuttaa erityisesti maksatusvirastoille paljon ongelmia. Ymmärrän jäsenvaltioiden ongelmat sen kanssa, että päätöksen pitä, päätökset pitäisi tehdä ensimmäinen joulukuuta. Ja herra Dorfman ymmärtääkseni pyrkii kompromisseihin. Onnittelut siitä. Olisi hienoa löytää jotain, mitä kaikki voimme tukea. Ihan lopuksi mitä pieniviljelijöiden tukeen tulee. Herra Dorfman on perustellut tämän loppuun lisännyt lauseen, joten Vinnalan tukea, tukea koskevan kysymyksen lisäksi Euroopan parlamentti korostaa, että se vastustaa istutusoikeuksien lakkauttamista Vinjalalla. Minä en usko, että tämä ihan liittyy tähän ehdotukseen. Mutta Sarah Dorfman asian ottaa esille, minä edustaisin vastakkaista mielipidettä. Voi olla, että parlamentti on päätöksensä tehnyt, mutta meitä on monia, jotka ovat oikein iloisia istutusoikeuksien lakkauttamisesta. Halusin vain sen sanoa. Honorevole Klaas. Klaas. Puheenjohtaja, itse asiassa tämä on hyvin monimutkaista, joten kehot Dorfonille, joka on yrittänyt tämän saada hallintaan mietinnössään. Ja ymmärsin hyvin Kapula Santosia, miksi pitäisi tehdä etukäteispäätöksiä. Tätä täytyy käsitellä tätä komission ehdotusta kokonaispaketin osana ja miksi komissio nyt eh, jo 2012 täytyy päättää. En ymmärrä tässä komissiota, koko YMP, kun koko YMP-reformi on avoinna. Ja haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että kun puhuttiin Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä ja siirtyvästä asetuksesta, niin siitä myöskin tässä talossa oli paljon vaivaa sen matkaan saattamiseen ja sellaisen nyt on kuin se on. Ja sehän liittyy siihen, että viinimarkkinareformit ja siihen liittyvät kansalliset budjettiosuudet perustettiin, että kansallisesti jäsenvaltio, erityisesti viiniviljelyn alalta, voi tulla aktiiviseksi. Ja tästähän se eroaa yhteisestä maatalouspolitiikasta nyt on niin kutsuttu byrokratian purkaminen ja yhtäkkiä viiniviljely heitetään tähän yhteiseen YMP-reformipakettiin ja siitä tämä ongelma tulee. He en nyt tiedä, että onko komissiossa joku paikalla, mutta nyt tulee kysymys esille ja minä sen nyt esitän tämän kysymyksen. Ehkä Herbert Dorfankin voi siihen vastata. Hyvä kollega Hoisling, olen täysin samaa mieltä. Viiniviljelijöille juuri minun osavaltiossani on hyvin tärkeää, että budjetti ja yhteinen markkinajärjestely pysyy yllä ja asetus. Me haluamme tulevaisuudessa tehdä innovatiivisesti, pystyä tekemään jotain viiniviljelyn hyväksi, ja se on viinimarkkina-asetuksessa kirjoitettu sisään. Mutta mikä menee siitä yli, ja niin ymmärrän komission ehdotuksen tämän paperin, että sen lisäksi komissio avaa nyt mahdollisuuden, että viiniviljely tulee mukaan tähän yleiseen tukijärjestelmään. Olenko ymmärtänyt oikein? Ja kollega Dorfman se mahdollisuus, että jäsenvaltiot voivat päättää, että tulevatko näitä järjestelmään mukaan vai ei. Jos näin on, niin sitten mielestäni oikea tie olisi sanoa ensinnäkin. Emme halua mitään ennakkopäätöksiä, odotamme, kunnes koko, mark, koko YMP-reformi on saatu lopullisesti päätökseen ja sitten otetaan viini mukaan, mutta annetaan se jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan, mutta vain sillä ehdolla, että se, mitä viinimarkkina-asetuksessa on, jää koskemattomaksi, että edelleen on mahdollista, että jäsenvaltio yhteisen markkina-asetuksen budjetin kautta voi päättää. Nämä kolme kohtaa nostaa esiin jos näin on, niin Forman on oikein hyvin tämä muotoillut mietinnössään. Kiitoksia kovin paljon. Bene, grazie onorevole Klass. Adesso... Hyvä edustaja Klass. Ennen kuin annan puheenvuoron Dorfmannille, haluaisin antaa puheenvuoron pääosaston edustajalle Patseikolle. Olkaa hyvä. Oh, thank you very much, Chairman, and thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijällekin mietinnöstä. Lyhyesti sanoisin, että meillä ei ole kuin yksi ja yksi merkittävä ongelma mietinnön kanssa. Mutta selitän ensiksi miksi. Alun perin ehdotuksessamme ennakoimme vain yhtä päivämäärää vapaaehtoiselle siirrolle tuosta tilakohtaiseen tukeen. tuosta tilakohtaiseen tukeen. Ajattelemme, että sen varastetaan 2012 joita viljelijät sitten saisivat maksut sen jälkeen. Olemme valmiita tarkastelemaan päivämäärää uudestaan. Elokuu päivämääränä voisi olla myös hyväksyttävä. Selkeyttäisi myös sen, että jotkut jäsenvaltiot ovat jo käyttäneet mahdollisuutta siirtää budjettivaroja, viinibudjettivaroja budjettivaroja kohti tilatukea. Luxemburg, Malta, Iso-Britannia täysin, Espanja, Kreikka osittain. Me haluamme siis tällaiseen siirtymäaikakauden järjestelmän, painostan siirtymäaikakauden järjestelmän. Ongelma meillä on siinä, ja nyt vastaan myös Kapos Santosille. Se tarkistus, joka sulkee pois sen, mitä voi tehdä vuoden 2014 jälkeen. Meidän pitäisi jättää tämä ympin uudistamis- ja tilatukikysymys avoimeksi. Niin on, näillä kysymyksillä ei ole mitään tekemistä tämän uudistuksen kanssa. Viittaan erityisesti tarkistukseen seitsemän suurin tukiin liittyen. Muuten voin olla kaiken kanssa samaa mieltä. Bene, grazie direttore. La parola... Kiitoksia. Pääjohtajalle sitten Herbert, viimeinen sana. Ja ganze Reihe von, von... kysymyksiä, joiden yritän lyhyesti vastata. Nykyinen vinmarkkina-asetus jo sisältää sen, että kansallinen osuus tilatukijärjestelmässä voidaan siirtää. Suorien maksujärjestelmässä voidaan siirtää Luxemburg esimerkiksi. Lullinkin kysymykseen vastatakseni on tehnytkin. Mutta ei niin kuin tulevaisuudessa on suunniteltu, että että tämä kansallisen osuuden raha, on voitu siirtää, joka voitu siirtää, niin ihan riippumatta muista suurista, lopuista suurista maksuista on voitu siirtää. Se tarkoittaa sen, että suorat maksut viiniviljelyn ovat, ovat selvästi suuremmat kuin muulla sektoreilla. Tämä järjestelmä. Ainakin tämän, tämän, tai nykyisten ehdotusten mukaan se ei olisi tulevaisuudessa enää mahdollista, että joko on kansallinen osuus tai sitten viiniviljely tulee yleiseen järjestelmään. Tai joka tapauksessa viiniviljely tulee normaaliin suoraan maksujärjestelmään. Nyt on tietysti jo selvää, että tarkistuksella seitsemän hyvin todennäköisesti, tai ainakin keskustellaan siitä, että onko se oikeassa paikassa, mutta periaatteessa kokonaispaketissa meidän täytyy kysyä, itseltämme ja katso, että missä kohdassa se järkeimmillään on. Jos todellakin on järkeä, että kaikki sektorit kaikilla maatalousmailla, että niillä on markkina-asetus omille rahoille, niin kuin Viinissä on, että nämä maat otetaan suurin tukijärjestelmän mukaan. Tämä kysymys täytyy meidän nyt me asettaa ja sitten katsotaan, että missä kohdassa tästä on järkevintä keskustella. No sitten näistä eri kysymyksistä. Täällä varmaan Garcia Peresin kysymykseen vastannut. No sitten Lullingin kysymys. Siihenkin jo osittain vastasin nykyisessä järjestelmässä, että joka Luxemburgilla tai osaksi Espanjakin, niin se ei tässä muodossa näin tule olemaan mahdollinen. Niin kysehän on siitä, että päättää, että miten tulevaisuudessa suoraan tukijärjestelmä viiniviljelylle rahoitetaan joko kansallisesta osuudesta tai jostain muusta ehkäpä maatalousrahastosta, joka nyt jäsenvaltiolla käytössä on. Olen, ymmärrän hyvin sen, mitä kollega Hoislin ja sitten kollega Glass ovat sanoneet. Useimmat jäsenvaltiot kansallisen osuutensa ovat periaatteessa tyytyväisiä, eikä niillä periaatteessa ole halua ottaa viininviljelijöitä äh, suorien tukien järjestelmään ja ottaa siitä kaikkia vaikutuksia. Ja sen vuoksi tämä lähestymistapa tai tämä keskustelu, jonka olen avannut, että haluammeko ylipäätänsä viininviljelyä suorien tukiin mukaan. Istutusoikeudet. Kun olen puhunut CMO Michel Dantanin esittelijän kanssa niin istutusoikeuksista. En ole sanonut muuta kuin tämän viimeisen lauseen, jost, jonka Kolkea mainitsi. Sehän ei ole lakitekstissä, vaan tässä sitä, siihen liittyvässä selonteossa, jossa puhutaan istutusoikeuksista. Se, myöskin Dessimietinnössä on näin tehty. Kollega Michel Dantin kun olen hänen kanssaan puhunut, niin hän ottaa myöskin tämän teeman esille omassa mietinnössään ja sitten osoittautuu parlamentissa, että se mitä kollega sanoi, onko niin, eli onko enemmistö talossa istutusoikeuksien voittamisen vastustamiseksi. Kollega Klassin kysymys ennakkopäätöksistä ja ennenaikaisista päätöksistä, se on enemmänkin tekninen kysymys koska nämä määrärahat, jotka Luxemburgissa on otettu käyttöön, ne olivat viidelle vuodelle. Tämä viiden vuoden määräaika on nyt loppumassa. Eli siinä mielessä vuodelle 2013 tai 2014 pitää löytää siirtymäkauden ratkaisu. Se on tekninen kysymys mieluumminkin, niin kuin komissio juuri sanoikin. Eli tässä mielessä se on siirtymäkauden säännös, josta vuosi 2014 vuosi ei, ei jäisi tällaisen tyhjiöön tai ilmaan roikkumaan. Tai tai tyhjän päälle. No sitten lopuksi haluaisin vielä painottaa. Minulla on se tunne, että jos annetaan optio jäsenvaltioille, osa kansallisesta osuudesta käyttää tilatukijärjestelmän maksuja. Ja sitten samaan aikaan pakotetaan antamaan näitä premio-oikeuksia, niin sitten paine lopuilla sektoreilla tähän siirtoon tulee olemaan suuri. että tehdä se myös siellä. Sitten lopussa lopullinen vaikutus on se, että ehkäpä ei lyhyellä aikavälillä, mutta ainakin jonkun ajan jälkeen, että monissa jäsenvaltioissa, kun ajatellaan tätä kansallista osuutta, niin se häviää osittain tai kokoaan, että se käytettäisiin tähän suorien tukijärjestelmään. Täytyisi todellakin kysyä, onko se järkevää myöskin kun ajatellaan ensimmäistä esilistan kohtaa, joka meillä tänään oli, kansallinen rahoitusosuus, siihen liittyvät toimenpiteet, julkisuustyö kolmansissa maissa johtaa siihen, että viiniviljely on hyvin, että, sitä, että viiniviljely täytyy pitää kilpailukykyisenä maailmalla. Sitä ei paranneta sillä kilpailukykyä, jos, jos annetaan suoria maksuja per hehtaari ja kansallinen osuus vastaavasti vähennetään tai ettei sitä olisi enää käytössä sektorille, kun toistan, että mielestäni se on yksi kilpailukykyisimmistä sektoreista ja aktiivisimmista sektoreista maataloudessa joissakin jäsenvaltioissa EU-ssa, niin tätä myöten sektorille teemme todennäköisesti karhunpalveluksen eikä minkään kilpailukykypalvelusta. Kiitos. Bene, grazie. Herbert ha chiesto un... Hyvä, kiitoksia. Herbert Albrecht pyysi aivan lyhyttä vastausta Luulingilta aivan lyhyesti. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Yksi pieni kysymys vielä, jos nyt ymmärsin oikein. Eli jos tämä kansallinen budjetti liitetään tähän tilatukijärjestelmään, single payment schemeen, niin silloin siihen myös vaikuttaa tämä flattening, tämä tasaaminen. Toisin sanoen, kansallinen budjetti, joka integroidaan tilatukijärjestelmän, nostaa ensimmäisen pilarin budjettia, ainakin niissä maissa, joissa tuotetaan viiniä. Näin ollen näiden on tasapainotettava enemmän. Toisin sanoen siirrettävä enemmän varoja sellaisiin jäsenvaltioihin, jotka saavat vähemmän nyt siis vähemmän suoria tukia. Toisin sanoen viinin viljely menettää suuren osan budjetistaan, eikä vain? Nein, das ist nicht Fantasie, das ist Realität. Ei se mitään mielikuvitusta ole. Vielleicht mit Zahlen versteht man es manchmal besser. Ich, ich, ich, äh, ich äh, sage einfach, also jetzt... Sanon yksinkertaisesti, että Italiassa on kansallinen osuus 220 miljoonaa suunnilleen vuodessa. Sitä, sitä käytetään kansallisiin toimiin niin kuin asetuksessa sanotaan, ja jos se valtionhallinnon niin tulevaisuudessakin voi tehdä niin. Mutta samaan aikaan me päätämme maatalouspolitiikan reformissa, että viininviljely, viljelystä tulee tukikelpoista viljelymaata. 300 euroa on suunnilleen ensimmäisen pilarin mukainen maksu. 180 miljoonaa euroa koko alaa kohti. Ja nyt sitten jännittävä kysymys, ja ymmärrän tämän viljelijöiden, näkökulmasta. Haluan, minäkin voisin sanoa, että 220 miljoonaa kansallista osuutta ja sitten lisäksi ne loput rahat. On se periaatteessa mahdollista. Asetus ei sulje sitä pois, mutta asetus sanoo, että nämä ensimmäisen pilarin 180 miljardia täytyy tulla, miljoonaa täytyy tulla jostain, ei ole lisää rahaa. Ne tulevat näistä muilta maatalouden sektoreilta. Ja sen vuoksi tämä asetus sanoo, että hyvä jäsenvaltio, jos haluat, voit osan tai koko kansallisen osuuden käyttää, jotta tämä niin sanottu ensimmäisen pilarin suora tuki rahoitetaan. Eli voisi tehdä päätöksen 180, 180 miljardia, miljoonaa ottaa kansallisesta osuudesta ja laittaa sen tähän suorien tukijärjestelmään. Ja sen, äh, eh, viiniviljelijät eivät halua tehdä näin, mutta muut viljelijät haluaisivat, koska 180 miljoonaa puuttuu muuten näiltä muilta viljelijöiltä ja sit, siksi tuet ensimmäisestä pilarista yleisellä tasolla vähenevät. Eli jos näin tehdään, niin sitten tulee painetta viinisektorille kansallisen osuuden suhteen käyttää se osittain suoraan tukeihin ja niiden rahoittamiseen. Se voisi olla kansallisten osuuksien lappu ainakin osittain ja mielestäni sektorin kannalta se oli järkevää ja sen vuoksi harkintani, miksi meidän pitää välttämättä vetää viiniviljely ensimmäiseen pilariin mukaan tukikelpoiseksi. Eikö se, mikä nyt tällä hetkellä ole äh, järkevämpää, se mikä tällä hetkellä on, niin järkevämpää sektorin kannalta. Se tässä on taustalla näissä pohdinnoissa. Eh, credo che in questo modo abbiamo chiarito tutti dubbi. Kiitoksia. Nyt varmaankin kaikki kysymykset ovat äh, selvinneet. Muistutan teitä siitä, että ensimmäinen kesäkuuta kello 12 päättyy määräaika tarkistusten jättämisille. Mikäli niitä tehdään siis viimeistään ensimmäinen kesäkuuta kello kaksi. Kello 12. Jos ei ole muita puheenvuoroja, niin mennäänpä vielä viimeiseen esityslistan kohtaan. Tänään aiheena on maataloustuotteita koskevat tiedotus ja edistäminen. Mikä strategia Euroopan makujen edistämiseksi? Nyt menemme keskustelemaan komission ehdotuksesta koskien näitä maataloustuotteita. Mietintö on annettu Jose Bovelle ja nyt pyydän, että hän ottaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Donc, euh, ce rapport, donc mesure de promotion. No niin, tämä mietintö, joka koskee laadukkaiden tuotteiden tiedotusten menekin edistämistä tästä kontekstista. Tätähän edelsi vihreä kirja komissiolta. Se heinäkuussa 2011 sitten komissio antoi tiedonannon koskien strategiaa. Se jätettiin maaliskuussa 2012. Tämä koski Euroopan makujen edistämistä ja Euroopan tuotteiden lisäarvoa. Tämä on siis konteksti. Ja tästä kaikesta pitäisi saada aikaan lainsäädännön ehdotus syksyllä 2012. Mikä tilanne nyt sitten on? Miksi keskustelu käydään? Mistä olemme tulossa? Taustana on 80-luvun politiikka, jolloin tuotteiden edistämistä tehtiin oikeastaan niin, että päästäisiin eroon maatalous tuotannon ylijäämistä, eikä tämä ollut oikeastaan mitään laatuun perustuvaa edistämistä, vaan pikemminkin siitä, siitä oli kysymys, että piti saada nämä vuoret sulatettua. Ylijäämistä piti päästä eroon. Sitten 2000-luvulla tämä politiikka on mennyt eteenpäin, koska tällä välin tuotanto saatiin hallintaan, eikä tilanne ollut enää sama, mutta tilanne oli toisella tavalla hurja, nimittäin se liittyy terveystilanteisiin. Kaikki tunnemme nämä dioksiinit, munat, hullut lehmät ja viime vuonna vielä tämä kurkkujuttu. Kaikki tämä tietenkin on ongelma ja liittyy tuotteiden laatuun, tiedotuksen ja edistämiseen. Tarkoituksena on antaa palauttaa kuluttajien luottamus niin, että kuluttajat taas ryhtyisivät kuluttamaan tuotteita, joita vastaan hyökättiin näiden terveysongelmien takia. Tämä oli tilanne. Nyt kun luetaan näitä komission ehdotuksia, niin näemme, että nyt tilanne on täysin toinen. Tavoitteena on laatia strategioita ja siteeraan nyt he komissiota, jotta voitaisiin lisätä tuotteiden lisäarvoa elintarvikeketjussa käyttämällä edistämistä, myönnin edistämistä ja tiedotusta. Tässä on neljä eri eh, osa-aluetta, joita komissio ehdottaa. Todellinen, todellinen lisäarvo Euroopan tuotteiden edistämisen parantaminen, yksinkertaistaminen, tehostaminen ja synergian luominen eri myynnin edistämisvälineiden välillä. Nämä ovat nämä ehdotetut aihealueet. Budjetti on kuitenkin aika vaatimaton, 55 miljoonaa euroa suurin piirtein. Tällä hetkellä tarvitaan yhteisrahoitusta, joten tämä on aika monimutkainen järjestelmä ja budjetti on kuitenkin suhteellisen pieni. 70 prosenttia budjetista käytetään yleensä Euroopan unionin sisäpuolella. Ja tavoitteena on laajentaa edistämistä Euroopan unionin ulkopuolella kolmansiin maihin. Mikä tilanne nyt sitten EU:ssa on ja mihin meidän mielestämme pitäisi mennä? Tämä on ja tulee olemaan minun mietintäni aihe. Me olemme sitä mieltä, että komission ehdotukset menevät oikeaan suuntaan mutta ehkä pitäisi mennä vielä hiukan pidemmälle, kun määritellään laatua ja eurooppalaisten elintarvikkeiden moninaisuutta, koska on selvää, että komission ehdotuksessa puhutaan Euroopan mauista, mutta emmehän oikein tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Meidän mielestämme on tietenkin tunnustettava se, kuinka monimuotoista ja rikasta eh, elintarvikkeet Euroopassa ole, ovat ja on myös muistettava elintarvikkeiden alkuperä. Näitä on korostettava, kun, kun todella puhutaan Euroopan mauista monikossa, eikä tietenkään yksikössä. Nyt meillä on jo hieman konkreettisia tietoja laadusta, se voisi olla pohjana. Nämä ovat tuotantoon menettelyihin, perinteisiin, eh, kulttuurikontekstiin liittyviä tekijöitä. Meillä on joitakin laatumerkintöjä, esimerkiksi taatut perinteiset tuotteet ja muut ähm, alkuperä- ja merkinnät. Meidän pitäisi tästä määritelmästä mentävä vielä eteenpäin. Tämä on vain alkua ja nähdään hyvin, että paikalliset ja alueelliset näkökohdat määrittelevät tämän makulogiikan toisin kuin merkkilogiikassa. Siellähän puhutaan standardituotteista eikä, ni, eikä niihin liity mitään tiettyjä tämänkaltaisia määrittelmiä. On selvää, että näiden määritelmien ja käytäntöjen lisäksi nähdään oikein hyvin, että koska komission tavoitteena oli mahdollistaa parempi tulotaso, niin kaikki nämä laatu nämä laatukysymykset voivat myös tässä asiassa edesauttaa ja myös rajoittaa määriä. Nyt tietenkin olisi mentävä pidemmälle. Tämä on vain lähtökohta. Siksi tulen mietinnössäni puolustamaan ajatusta, jonka mukaan näiden seikkojen lisäksi korostettaisiin kestävämpiä tuotantomenetelmiä, joilla vastataan uusiin haasteisiin maataloudessa, kuten luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, puolustaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen. Meidän on siis otettava mukaan uusia elementtejä, kun emme millä tavalla maanviljelijät voivat Euroopassa vastata uusiin haasteisiin. Ja tässä mielessä korostetaan maatalousmenetelmiä ja niistä, niiden kautta saatuja tuotteita. Ja näin olemme johdonmukaisia ohjelmien, kautta jo, ohjelmien kanssa, joita komissio on aloittanut vastatakseen näihin uusiin haasteisiin. Uskon, että ei pidä kuvitella, että on olemassa mikään, mitään eurooppalaista tuotantomallia. En tiedä, mitä sellainen voisi tarkoittaa. Se on ihan järjetöntä. Meillä on monimuotoista maataloutta, emmekä voi sekoittaa näitä kaikkia toisiinsa ja sanoa, että meillä on olemassa jokin eurooppalainen malli. Se olisi vain harhaanjohtavaa kuluttajille. Meidän on oltava siis paljon selkeämpiä. Meillä pitää olla paljon voimakkaammat käsitteet. Samaan aikaan sanotaan, että olemme matkalla yksinkertaisempaa hallinnointia ja saadaan aikaan lisää synergiaohjelmien välillä. Tämä on oikein kaunista ja hyvää, mutta meidän on oltava paljon valppaampia näiden termien kanssa. Sitten tämä neljäs kohta. Siinä, tiedot, siinä komission on sanonut tärkeän asian ja tuo esille asian, joka on aivan johdonmukainen näiden eri kohtien kanssa, jotka mainitsin aikaisemmin, nimittäin paikallisten markkinoiden merkitys, lyhyet elintarvikeketjut ja parempi tiedotus, kansanterveyttä ja kestävää tuotantoa, elinten, eläinten hyvinvointia ja muita tällaisia asioita koskien. Tässä on todella tärkeä, tärkeitä seikkoja, jotka lisätään aikaisempaan ja joiden kautta todella saadaan johdonmukaisuutta ja, ja lihaa sille, mitä tarkoitetaan eurooppalaisella tuotantomallilla. Nyt on liitettävä toisiinsa paikallisen tuotannon edistäminen ja sellaiset tuotantomallit, joilla vastataan uusiin odotuksiin ja haasteisiin ja pyritään nämä asiat linkittämään toisiinsa. Tässä on lähtökohta työllemme. Tietenkin Tietenkin ohjelmien tukikelpoisuus edellyttää näitä elementtejä. Meidän on oltava johdonmukaisia niin, että voimme sitten lähteä tuonne kolmansiinkin maihin päin. Tarvitaan yksinkertaista tiedotusta niin, että voidaan nähdä, kuinka näillä uusilla ohjelmilla vastataan uusiin haasteisiin. Tässä lyhyesti eri kohdat, joihin aion pureutua. Uskon, että tämän harjoituksen kautta saisimme aika välineen, jolla voidaan parantaa tuotantotapoja ja laadusta tiedottamista ja voitaisiin linkittää maanviljelijät kuluttajiin, koska tänä päivänä näiden linkkien vahvistamisen kautta myös voidaan taata se, että viljelijöiden tulot voidaan taata paremmin ja kuluttajat voivat saada oikeudenmukaisia hintoja ostamilleen tuotteille. Joten tämä on aivan oikea dynamiikka, tuemme sitä, mutta toki teemme vielä jotakin parannusehdotuksia tehokkuuden nimissä ja niin, että ihmiset ymmärtäisivät, mistä me puhumme eikä, eikä enää olla näin epäselvissä politiikassa niin kuin aikaisemmin. Kiitoksia. Kiitoksia Jose. Nyt aloitamme keskustelun Erransa Garcia ja sitten Ajuso. Kiitoksia. On sanottava, että herra Boven työ on erittäin tervetullut. Komission ehdotus on erittäin tarpeellinen, kun ajatellaan tuotantojen kuluttajia Euroopan kuluttajat usein eivät ollenkaan tunne yhteisen tuotannon lisäarvoa. Emme ole koskaan nähneet vaivaa selittää maan, alkuperää niin maatalousmerkintöjen ja perinnetuotteiden ja muiden laatumerkintöjen merkitystä, eikä niitä e-, eikä, eikä ymmärretä, kuinka merkittäviä ne ovat. Siksi tämä on hyvin tarpeellinen aloite. On siis tunnustettava yhteisöllisen tuotannon lisäarvo. Tämä on erittäin tervetullutta. Nämä kolme asiaa mm, eh, edi, eh, myönnin edistäminen, mm, erityisesti kriisin alalla. Vuosi sitten, vuosi on kulunut nyt tästä E. coli-skandaalista. Se oli, mm, en niin sanoin skandaali, koska se todellakin eh, aiheutti pana, paniikkia EU-ssa, mutta erityisesti oli skandaalimaista se, kuinka valtavan hyökkäyksen – kohteeksi tuotteet jäävät ilman mitään syytä. Kun nyt, nyt haluaisin tietää, miten tästä päästään eteenpäin. Minun mielestäni kaikkein tärkeintä on toiminnan nopeus. On aivan turhaa kuukausia tai vuosia myöhemmin ryhdymme mainostamaan tuotantoa, koska vahinko on jo niin suuri, että siitä ei melkein enää voida selvitä. On tärkeää, että komissio varmistaisi sen, että kriisin sattuessa – varojen käyttö on todella hyödyllistä ja tiedotus. Sitten toinen asia koskee sitä, miltä ehto komissio asettaa toimijoille varojen saamiseksi. Kuinka komissio aikoo olla vielä ketterämpi? Joka kerta kun komissio ehdottaa, että byrokratiaa vähennetään, niin siinä käy niin kuin YMPnkin kohdalla, että kaikki vain menee monimutkaisemmaksi entisestään. Mikä on komission ajatus tässä. Onko teillä, niin voisitteko herra Bove kertoa komissiolle, kuinka voitaisiin helpottaa näitä menettelyjä. Sitten budjetista, mitä minä ymmärrän komission ehdotuksesta, niin tulee paljon enemmän eh, myynnin edistämistä ja pohdin vain millä rahalla. Komission budjetti, onko se se sama, joka nyt on käytettävissä vai löytääkö komissio varoja jostain muualta niin, että voidaan todella rahoittaa koko tämä valtava myynnin edistämiskampanja. Sitten vielä viimeisenä yksi tärkeä yksityiskohta puuvil, pellavasektori, joka on hyvin monissa jäsenvaltioissa myös elintarvike. Sitä syrjitään suhteessa muihin sektoreihin, koska Euroopan unionissa se ei voi edistää myyntiä, myyntiä Euroopan varoilla. Ollaanpa rohkeita, herra Bove. Ainakin ne jäsenvaltiot, joissa viiniä pidetään elintarvikkeina, niin voisimmeko laajentaa myös pelvan näihin maihin? Se olisi jo suuri askel kohti oikeudenmukaisuutta Euroopan, unionilla, Euroopan unionissa kaikkien sektorin välillä. Kiitoksia. Grazie. Allora adesso onorevole Ayuso. E poi... Kiitoksia sitten Ayuso ja sitten seuraava puhuja.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 Varjoesittelijä ei ole vielä puhunut. Rova Patraus on, olisi varmaan parempi, että hän puhuu ensin ja minä puhun sitten sen jälkeen. Sopiko? Agradeço muito a, a deferência e peço desculpa por esta confusão, sobretudo. Kiitos, että olette noin kohtelias. Olen pahoillani tästä mikrofoniongelmasta, joka on tehnyt meidän elämän vähän hankalammaksi logistisesti puhua. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijä. Ensimmäinen kohta, aiheen historia ja konteksti. Se on perustava kysymys. Hän esitteli historiallisen taustan, mutta meillä on myös uusi konteksti – tämä tie, jonka valitsemme. Näistä yksityiskohdista riippumatta tämä tie, jota me etenemme edistääksemme maatalouden tuotteita, se on jotain, josta me olemme samaa mieltä. Mutta meidän on ymmärrettävä, että kuten herra Bove sanoi, meidän on kysyttävä, etenemmekö me nyt oikealla tiellä oikein. On kysymyksiä, että viljelijät ovat vuosia kysyneet, mutta vastausta ei ole saatu. Onko nyt hyvä, että EUlla on näin vaativia vaatimuksia liittyen terveyteen, ympäristöön, työntekijöiden oikeuksiin, eläinten turvallisuuteen, jonka seurauksena meidän tuotteiden tuotantokustannukset ovat korkeammat. Onko se vaivan väärti, että tuottajat joutuvat seuraamaan kaikkia noita sääntöjä? Jos tämän mietinnön kautta me kykenemme osoittamaan, että me kykenemme tarjoamaan lisäarvoa viljelijöiden tuotteille sekä kotimaan markkinoilla että kansainvälisillä markkinoilla, niin hyvä. Siinä on vastaus kysymykseen, onko se vaivan väärti. Mutta jos me E, emme onnistu siinä, niin miksi me jatka sitten entisellään? Miten me voittamme kilpailun, hintakilpailullako? Tämä on perustava kysymys. Meillä on nyt hyvä mahdollisuus osoittaa oikeaksi maataloustuotantopolitiikkamme, joka asettaa suuria rajoitteita. Niitä viljelijät uskovat, että he saavat maksun ponnisteluistaan sitä, että tekevät työtä sääntöjen noudattamiseksi. Tuon sanottua, niin haluaisin ottaa joitakin asioita esille. Olen samaa mieltä tässä esittelijän kanssa, mutta on myös kysymyksiä, joita täytyy lisätä kysymykseen, jotka ilmaisevat valiokunnan konsensusta. Voisinko keskustelun kannalta esitän muutama näkökohta, jotka kannattaa kyllä muistaa. Meidän täytyy ymmärtää, että jos me pitkään jo olemme taistelleet laatutuotteiden puolesta, niin se on taistelu, jota me olemme vähitellen voittamassa. Mutta meidän täytyy taata hyvät markkina-aseman. Nämä asiat eivät välttämättä kulje käsi kädessä. Meidän täytyy vallottaa uusia markkinoita. Me tiedämme kaikki, että Euroopassa on kriisi ja ymmärrämme, jos me haluamme parempaa tuottoa tuoteille ja laajemmat markkinat, meidän täytyy avata uusia markkinoita. Ja on markkinat, jotka saavat määrätä oikein katteellisiksi kasvun suhteen. Nämä ovat nämä uusien teollistuvien maiden markkinat. Meidän täytyy saada tuotteita markkinoille. Täytyy avata tietä niin tuotteille. Sitten yksinkertaistaminen. Paljon on sanottu yksinkertaistamisesta budjetti. Se on tullut mainittu. Paperillahan se on hyvä, mutta mikä on muuttunut? Jos meillä ei ole mitään budjettitukea, näiden fantastisten toimenpiteiden tueksi, josta olemme samaa mieltä. Budjetin on kasvattava, jotta se vastaisi sitä, mitä me, meillä on paperilla muuten. Käteen ei jää mitään. Sitten on toinen mielestäni tärkeä näkökohta. Toteamme, jotka haluavat tähän ohjelmaan mukaan, tarvitsevat yksinkertaistettua pääsyä ohjelmaan, selkeitä kriteerejä, miten siihen osallistutaan, ja seurattavuutta ja helppoa pääsyä kilpailuun mukaan. Niin, että tuottajat pääsisivät ulkomaille, viemään tuottaa ulkomaille paremmalla katteella. Komission olisi tarjottava tietoa vientimahdollisuuksista, kontakteista vientimaissa, ohjausta, miksei jonkunla, tehtäisi jonkinlaista käsikirjaa, joka antaisi hyödyllistä tietoa tuottajille, osuuskunnille, joka helpottaisi byrokratiasta selviämistä niin, että viljelijät voi, voivat viedä tuotteitaan uusille markkinoille ja uusia tuloja varten. Sitten nämä etukäteismaksut. Tässä on isoista projekteista, isoista projekteista, ennen 30 prosenttia kokonaiskustannuksista riittäisi projektien ylösajamiseksi, jotta pk-yrityksellä olisi kannusteita osallistua, niin ne täytyy saada kriittistä massaa. Meidän täytyy puhua pilottiprojekteista kolmessa maissa, joilla pyritään noiden maiden markkinoille. Meillä on jotakin toimenpiteitä, joita voisi ehdottaa esittelijälle – en halua käyttää liikaa sinun aikaasi tässä, mutta meidän täytyy saada tämä uusi hänen logiikkansa tähän. Eikä, eikä ainoastaan sitten konsensusta näille ihanteille ja ideoille. Meidän täytyy siirtyä tehokkaisiin toimintaohjelmiin, jotka takaavat, että meidän tuotteemme saavuttavat lisäarvoa. selkeillä säännöillä, jotka tarjoavat viljelijöille lisätuloja. Tässä me sitä tee. Olemme epäonnistuneet tehtävissä ja vastuussamme. Kiitoksia. Sitten edustaja Hollywood. Oh, Ayuso. Ayuso. Anteeksi, Ayuso. Dopo, okay. Hollywood sitten myöhemmin. Gracias al ponente, a la ponente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle, varjoesittelijälle. Olen aivan yhtä mieltä kaikesta siitä, mitä Ruopatrau sanoi. Miksi tätä sitten kutsutaan tästä otsikosta? No, tämä on kaikki vähiten tärkeää, vaan tärkeää on, että se on tehokas ja että saavutamme tilanteen, jossa voimme myydä tuotteitamme sisällä ulkona. Niin kuin Rova Patrau sanoi, kaikki maataloustuotantoon liittyy ympäristö, eläinten hyvinvointi, sosiaaliset normit, luonnon monimuotoisuutta. Meillä on kaikenlaisia sääntöjä, meillä on kaikkein varmimmat säännöt maailmassa, mutta se johtaa myös kaikkein kalliimpaan tuotantoon. Ja tämä on selitettävä sekä sisällä että ulkopuolella. Se on selitettävä myös Euroopan kuluttajille, tietenkin. Muussa tapauksessa he valitsevat toisin. Munat esimerkkinä, kananmunat. Meiltä vaaditaan jo 750 kuutiosenttiä 40 prosenttia noussut kustannukset. Sitten tuotiin Brasiliasta ja Yhdysvalloista kananmunia, jossa niitä jossa munia tuotetaan puolet pienemmissä häkeissä. Mitä hyötyä on siitä, että meidän kanamme elävät parehaiten maailmassa? Tämä on selitettävä ihmisille. Niin, että kun kuluttajat menevät kauppaan, niin he voivat ajatella, että no, maksan vähän enemmän näistä kanamunista, niin, koska sitten voin edesauttaa kanojen parempaa elämää verrattuna siihen, jos ostaisin tuotuja kananmunia. kananmunia. Sitten EFSA neljättä raportissa sanoo, analysoituaan monia tuotteita, että kaikki maataloustuotteet, jotka tuodaan kolmesista maista, kaikissa on valtavasti korkeammat äh, torjuntaineen jäämät kuin eurooppalaisissa tuotteissa. Erityisesti Euroopassa toki, Etelä-Euroopassa on paljon tuotteita, joita ei voida sitten edes tuottaa hyönteisten takia, mutta, mutta sitten tuodaan tänne tuotteita, joissa on jäämät paljon korkeampia. Tämä kaikki on selitettävä kuluttajille, jotta kuluttajat todella tietävät, mitä, mitä varten maksavat kalliimman hinnan eurooppalaisista tuotteista. Tämä on erittäin tärkeää. Sitten komission tiedonanto kuulostaakin hyvältä. Tietenkin rahaa on vain vähän, mutta on hyvin tärkeää, että Euroopan unionin sisällä tehdään myynnin edistämistä ja kerrottaisiin, miksi tuotteet ovat kalliimpia ja parempia. Ja että annetaan yksityiselle sektorille ja, näille tuotemerkeille lisävo- ilmaisipinällä ja mahdollisimman yksinkertaisia sääntöjä. Mutta meidän on tietoisia siitä, että meidän maataloutemme on paljon kalliimpaa kuin muualla. Sama pätee säilyy säilykkeisiin, kalasäilykkeet, jotka tulevat tuolta Kaakkois-Aasiasta, niistä on turha puhuakaan. Eihän sille mitään valvontaa. Jos emme etsi niiden tulemista, tulemasta, tulemista tänne, niin selitetään nyt edes kuitenkin se, mitä varten meidän tuotteemme ovat paljon parempia. Tämä on hyvin tärkeää. Niin, mitä sanoitte viinistä, niin tämä on aivan selvä. Viini on elintarvike, Se tuo paljon työpaikkoja sekä jalostus että, että primäärisektorille ja sitä on no, autettava. Hallward, Boyd Dorfman. Kiitoksia. Halvood ja sitten Dorfman. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Maataloussektori on talouskasvun kannalta keskeinen monissa EU-maissa, ja minusta komission tiedonanto on tervetullut viennin lisättämiseksi ja EU-maatalouden kilpailukyvyn parantamiseksi. Äh, ruokateollisuus tukee 4,4 miljoonaa työpaikkaa omassa maassani. Tämä agriruokasektori on tärkeimpiä Irlannissa. Sen työllisyysosuus on korkea. Tämä teollisuuden kasvaaste on ihan todistettu. Ja se on avaimessa ympin uudistamisessa, jotta ruokasektori ruokasektorin pitäisi olla menestystarina, mutta se kohtaa asioita, jotka valiokunnassa aina tulevat esille ja komissiokin on aina maininnut, eli ylimääräinen paperityö ja byrokratia. Komissio on ehdottanut, että ohjelmien valintaan pitäisi olla helpompaa, joustavampaa ja operationaalisempaa, mutta tuottajia pitäisi päästä helpommin mukaan. Tämä ei pidä olla ainoastaan toive. Monen, maan, monen tuotteen hauta olisivat myös hyödyllisiä hallinnan kannalta ja olisin kiinnostunut kuulemaan, mitä komissio tästä ajattelee. Mutta on ihan selvää, että EU-laatutuotteita voidaan ää, markkinoida myös tällä generisten ja alueellisten suojelutyön tuotteiden välillä. Silloin kun kestävyyden standardit ovat korkeita, tämä on tärkeää perhetiloille ja keskikokoiselle viljelylle ja alueelle talouksille ja sen pitäisi kiinnittää huomiota. Kuluttajalle pitää viestiä ympi merkitys ja se, että tuotteet ovat laadukkaita, koska tuotantonormit ovat korkeita. Ja siksi on tärkeää, että, nämä, että Euroopan maku Test of Europe olisi tärkeää tietoisuuden lisäksi. Tiedonannon vientikauppa suuntautuminen ja uudet kasvumahdollisuudet ovat tärkeitä. Mutta minä vähän huolestuttaa, että tiedonannossa sosiaalinen tai informaatiotoiminta, joka liittyy paikallisiin paik- markkinoihin ja lyhyisiin ketjuihin. Ne liittyisivät maatalousohjelmiin, mm, mutta eivät pääsisi tähän vi- vientitukiohjelmiin. Minusta tämä vientitukiohjelman leikkaaminen ei ole järkevää. Minusta tämä pitäisi olla kohesi, kohesi pitäisi olla korkeampi ja se olisi tehokkaita. Tämä yhden koon sukkapolitiikka ei auta yhtä aikaa kolmasia maita kuluttajia eurooppalaisia. Kuluttajat käyttävät enemmän lähiruokaa. Ja ma- paikallista lähiruokaa pitäisi välttämättä liittää ainoastaan lä- maaseudun kehittämiseen. Viljelijöiden määrän kasvu ja tällaiset tyyppiset pienmarkkinat ovat tärkeitä. PK-yritykset ja mikroyritykset, jotka myyvät tää, paikallisia tuotteita, ovat tärkeitä. Näiden uusien yrityksien kannalta on tärkeää, että ne pääsevät alu, aluksi maatalouden tukitoimiin, mutta niiden markkina-asemaa ja ulkoma- ja ulkomailla on vahvistettava. Ja, ja tämä aloite, jos oikein toteuttaa, on erittäin tärkeä vietimarkkinoille, mutta haluaisimme nähdä viittauksia mietinnössä siihen, miten tämä voitaisiin yhdistää vihreään julkishankintoihin. Meillä on laadukasta luomutuotantoa ja lähiruokaa ja niiden pitää olla mukana brändäys ja viennin edistämistoiminnassa myös paikallisella tasolla. Kun olen tavannut elintarviketeollisuuden edustajia tässä, että ne ovat kiinnostuneita siihen, että tämä on toimivaisuuden kannalta ja odotan yhteistyötä Estellen kanssa aiheessa, joka pitäisi olla kiinnostava ja ajankohtainen. Herbert Dorfman ja e poi chiude Luis Capula. Dorfman ja Capula Santos. Joo, mm, possesse molto breve. Secondo... Kiitoksia puheenjohtaja lyhyesti. Kaksi kysymystä. Esittelijä sanoi jo, että meillä on 55 miljoonaa euroa käytettävissä tai jotain sinne päin. Tämä on promille YMPn budjetista. Onkin pohdittava, onko tuotteidemme myynnin edistäminen maan, maailmanlaajuisesti asia, johon promille budjetista riittää, jos tähän todella liittyy kilpailukyky, josta tänään on puhuttu kaksi tuntia vai, vai onkohan tämä hieman, hieman alakanttiin tämä luku. Mielestäni toinen tärkeä asia on se, miksi e- mainostamme tuotteita. On mainostettava tuotteita, jotka ovat markkinoilla. Säännöt ovat usein hyvin sitovia ja vaikeita niin, että voitaisiin mainostaa tiettyjä tuotemerkkejä ja tuotteita, jotka todella ovat saatavilla. Euroopan Mm, mm, viini tai pasta tai omenat eivät ole markkinoilla. Siellä on toki champagnea ja kiantia ja niin edelleen, mutta ei ole olemassa mitään eurooppalaista viiniä markkinoilla, joten mitä kannattaa mainostaa näin yleisellä tasolla. On aivan selvää, että, ym... että eivät yritykset halua osallistua, jos ne eivät voi mainita – tuotetta, jota ne haluavat myydä. Voitaisinkohan tässä eniten korostaa alkuperämerkintöjen. Nämä ovat markkinoilla näkyviä tietoja. Nämä ovat eurooppalaisia merkintöjä. Sitten nämä yksityiset merkinnät taas, niiden osalta kysymys on mielestäni paljon vaikeampi ja monimutkaisempi näissä asioissa. Uskon, että meidän on tehtävä työtä täällä erityisesti lainsäädännöllisen asiakirjan kohdalla tähän on kiinnitettävä huomiota. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos Herbert. Sitten Capula Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, não vou adiantar nenhum elemento substancial. Ilmoittaisin vain esittelijälle kollegoille, että voisi pitää mielessä nämä rahoitusvaikeudet näiden toimien rahoittamiseen. Ajattelin ottaa sen mukaan tähän asetukseen, joten tulevaisuudessa sitten voidaan keskustella, että oliko tämä oikea päätös vai ei. Parola al direttore. Kiitoksia nyt puheenvuoroon johtaja Pachecolle ja tämän jälkeen José Bove. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle, herra Joseph Bovelle. En tule toistamaan asioita. Hän on esittänyt hyvän yhteenvedon meidän tiedonannosta. Hän on esittänyt ideoita, jotka menevät meidän pohdintamme suuntaan. Erityisesti sen idean, että meidän täytyy pyrkiä kestäviin toimi- kestävään tuotantoon. Muutkin jäsenet valiokunnassa ovat viitanneet tähän. Ja tämä menee ihan meidän ajattelun suuntaan. Tämä on yksi meidän viennin edistämisohjelman missioista. Meidän täytyy miettiä myös sitä, miten vastata kriisiin. Me tunnustamme, että ää, äh, ää, äh, tämä vaikuttaa tämä nykykriisi vaikuttaa tarjouskilpailuihin. Ja tällä miten viime vuoden kaltaisessa tilanteessa kykenemme vastaamaan nopeasti, välittömästi lisävien edistämisvaatimuksiin. Ja sitten on aina tämä herkkä kysymys siitä, minkälaiset varat meillä on suhteessa YMPn resursseihin. Meidän täytyy olla tilanteen tasalla, kun vientipainet ovat kasvaneet. Ja halusin lisätä, että liittyen siihen, että meidän täytyy työskennellä markkinaosuuksien saavuttamiseksi EUn ulkopuolella. Sehän on viennin edistämisen lähtökohta. Meidän täytyy myös miettiä, mikä on paras tapa integroida merkit tähän ponnisteluun. Tämä liittyy jo erityisvientiponnisteluihin viinin alueella. Meidän täytyy miettiä myöskin vähän laajemmin viennin edistämisessä. Taisiko kannat vähän yhdistää meidän imagomme tuotanto, siihen myöskin nämä tuotemerkit, jotta me saisimme kattavuutta kolma, kolmasilla markkinoilla. Useampi puhuja on tähän jo viitannut. Sitten maan ohjelma, herra Elwood viittasi siihen. Tämä on tärkeä näkökohta. Tällä hetkellä vain 9 prosenttia budjetistamme kohdistuu maan ohjelmiin. Meidän täytyy ponnistella eurooppalaisuuden lisäämiseksi. Meidän täytyy lisätä eurooppalaista yhteistyötä tuotteiden myynnin edistämisessä. Mm. Ja meidän täytyy ajatella tuotantoprosessia, jotka yhdistävät useampia tuotteita ja erityisesti useampia maita. Lopuksi viittaisin siihen, että me tunnustamme, että nämä lyhyet tuotantoketjut ovat tärkeitä – mutta tällä hetkellä niitä tuetaan maaseudun kehittämisestä. Me emme ole ajatelleet o, onko nykybudjettivaroissa realistista ottaa nuo lyhyet ketjut viennin edistämisbudjettiin. Meistä olisi oikeudenmukaisempaa pitää niiden rahoitus maaseudun kehittämisrahoituksessa. Kiitoksia tuostanne meidän tiedonannolla. Kiitoksia, jotta eteenpäin Pacheco sitten loppupäätelmän Jose Bove esittelijä. Eh, Kiitoksia, kuulen täällä kaikki pohdinnat. Katsotaan, kuinka nämä kaikki voidaan selmia yhteen. Tietenkin tässä budjetissa on volyymiongelma, mikäli tähän pitää ottaa mukaan sekä tämä normaalimyynnin edistäminen, että myöskin sillä pitäisi vastata tilanteeseen kriisin sattuessa, niin tästä tulee kyllä todellinen ongelma. Eihän molempia voida tehdä, jos merkittävä kriisi tulee, niin se kyllä tulee vaikuttamaan muuhun budjetin. Jos puhutaan tasapainoista budjetista, Eh, pitkäkestoista myynnin edistämistä varten. Kuinka tehdään silloin, kun kriisi tapahtuu, mistä rahat otetaan? Tätä pitäisi varmaan komission kanssa pohtia, kuinka voimme vastata eh, kriisiin. Tarvitaan ehkä erityinen budjetti. Ja mikäli tähän budjettiin on otettava myös kriisi mukaan, niin sitten pitäisi olla jonkinlainen pysyvä kriisivarauma ja silloinhan eh, me emme enää saa budjettien normaalitoimintaan varten tämä ei voi toimia ja tässä asiassa pitäisi löytää ratkaisu. Sitten asia, josta haluaisin mainita, koska se on kiinnostavaa, mutta meidän on oltava hyvin selviä ja täsmällisiä tässä asiassa. Monet täällä puhuivat siitä, että olisi lähdettävä tuonne kolmansien maiden markkinoille EUn ulkopuolelle. Jotkut puhuivat siitä, että olisi saatava markkinaosuuksia nousevista maista ja muualta. Tässä meidän olisi oltava hyvin selvä sanaisia. Nyt pyrimme edistämään mallia, mutta mallin, niin jos, jos puhumme hyvin täsmällisistä alkuperän merkittyjä merkitystä tuotteista, niin on, ei, ei, niin ei, ei pidä, ei pidä niin, käydä niin, että, että tähän sotketaan sitten tavalliset tuotteet omistamasta. On aivan turha kuvitella, että pyritään, pyrimme voittamaan markkinoita muualta, jos paikallisesti tuotetaan samanlaisia tuotteita. Tietenkin meillä on näitä maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperämerkintöjä ja muita laatumerkintöjä edistää, mutta jos huomataan, että alkuperämerkinnät, niin tässä on vain viinit mukana, jos otetaan sitten juustot ja muut, niin täällä on hyvin vähäisiä markkinaosuuksia viinin osalta. Markkinaosuudet ovat suuria. Tässä joitakin vastauksia. Sitten paikallismarkkinoista. Ehkä komissio voisi kertoa, miksi tämä tuntuu niin tärkeältä. Ajatus on se, että Kaikkihan tunnustavat, että sosiaalisesti ja taloudellisesti paikallismarkkinoiden avulla tuottajat voivat lyhyellä säteellä myydä tuotteitaan ajatuksena on, on edistää sitä, että ihmiset ostaisivat näitä tuo, paikallisia tuotteita ja mm, emme halua välttämättä edistää koko tätä paikallismyyntijärjestelmää tai lyhyitä ketjua, mutta sen sijaan se, että edistetään mallia, joka on kulttuurisesti syvälle juurtunut ja joka olisi monissa maissa paremmin Äh, olisi ja nivellettävä paremmin, niin usein se on tuhottu. Esimerkiksi Isossa Britanniassa paikallista oli paljon paikallisia toreja, joissa myytiin paikallisia tuotteita, tuoreita tuotteita. Nämä, näiden määrä on romahtanut ja meidän on saatava aikaan uudelleen, on rakennettava uudelleen tämä, tämä todellisuus ja se voisi olla yksi tavoitteista. Tässä nämä huomiot sitten pohditaan vielä, kuinka voidaan päästä eteenpäin näiden muiden huomioiden kanssa. Kiitoksia niistä tässä vaiheessa. se kiitoksia kaikille. Kokouksemme on nyt tältä iltapäivältä päättynyt ja huomenna kello yhdeksän jatkamme maatalousvaliokuntaa. Ja huomenna kello 15 meillä on, on koordinaattorien kokous ja tapaamme komission jäsen Cholosin. Kiitoksia ja mukava illan jatkoa huomiseen.